niin, vasta koistutua paikoillenne, niin aloittelemme tämän vuoden ensimmäisen kokouksemme. Esityslista teillä on siellä papereissanne, mikäli kollegoilla ei ole huomauttamista, niin esityslista on hyväksytty. Kielet ovat ne kielet, jotka Itren valiokunnan jäsenillä täällä on. Kaikki jäsenten kielet ovat täällä käytettävissä. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi tähän valiokuntaan, valiokunnan ja itseni puolesta yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen jäsenet. Sieltä on valtuuskunta täällä tänä aamuna ja he jäävät tänne hetkeksi kanssamme kello 12.30. Heillä on sitten kokous, jossa käsitellään tiekartta 2050. Tervetuloa teille kaikille. Sitten halusin ilmoittaa teille, että huomenna pidämme kokousta vain aamupäivän äänestyksen jälkeen päätämme kokouksen ja iltapäivän kokous on näin ollen peruttu. Tänään pidämme kokousta aamupäivällä ja iltapäivällä ja huomenna päätämme kello 12.30. Sitten menemme saman tien eteenpäin herra Piperin asiaan. Hän on valmistelija asiassa, joka käsittelee keinoja, joilla saavutettaisiin vuoden 2020 vähentä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Meillä taitaa olla tunti tähän keskusteluun varattu. Annan puheenvuoron herra Piipperille, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Meillä on nyt tunti aikaa aiheeseen, joka on tietenkin poliittinen teema, mutta tekninen aihe myös. Ja tämän takia en tiedä, pitääkö mennä kovinkaan syvällä näihin teknisiin aiheisiin, Mutta Euroopassa on aika usein tilanne niin, että me katsomme asioita hyvin yksityiskohtaisesti, aina viimeistä pilkkua, pilkkuun asti, ja pyrimme katsomaan nyt asiaa siinä yhteydessä, mikä on meille mielenkiintoista, eikä itrelle mielenkiintoista. Kyseessä on kevyet hyötyajoneuvot ja niiden päästöjen vähentämismääräykset – Asetus 510 kautta 2011 on kyseessä. Ja me olemme ympäristövaliokunnan kanssa sopineet tietyissä tärkeissä asioissa yhteistyöstä ja palaan näihin kohta. Tässä on yhteensä neljä aihetta, eli jos yhteistyötä, eli tavoitetta, tavoitteen asettaminen, 147 gramman tavoite, ja se mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen, haluammeko tehdä nyt jo jatkosuunnitelmia ja velvoitteita koskevia määräyksiä, ja sitten nämä superbonukset, kuinka se lasketaan mukaan, jos on hyvin innovatiivisia ajoneuvoja markkinoilla tarjolla, niin kuinka tämä voidaan sitten laskea mukaan järjestelmään. Ja sitten neljänneksi kyseessä myöskin testimenetelmät. Miltä testin pohjalta tullaan sitten myöhemmin niitä tavoitteita määrittelemään. Tässäkin olemme myöskin yhteistyömenettelyssä. Mitä komissio haluaa nyt omalla ehdotuksellaan saavuttaa? Tässä vahvistetaan ensimmäkin 147 gramman tavoite kevyille hyötyajoneuvoille. Ja tämä on heidän mielestään vuoteen 2020 mennessä toteuttavissa. Ja maksu on edelleenkin 95 euroa per gramma. Ja sellaiset yritykset, jotka alle 500 euroa ovat pois suljettuja tästä. Ja no tämän 2020 tavoitteen suhteen komissio on päättänyt, että vuodesta 2014 lähtien olemaan lisätavoitteita – jotta voidaan katsoa sitten sitä, että voidaan ennen vuotta 2020 määritellä jo tiukempia tavoitteita. Ja sitten vuonna 2020 tehdään tästä sitova suunnitelma. Mitä tulee sitten superponuksiin, eli niin sanottuihin innovaatioponuksiin, niin vuoden 2018 jälkeen ne sitten loppuvat. Tässä hetken asetuksessa niitä ei mainita ollenkaan. Me tulee testimenetelmiin, niin komissio haluaisi, että testimenetelmiä sovellettaisiin tai sopeuttaisiin koko ajan uusiin äh, tekniikoihin liittyen tai uuteen tekniikkaan kehitykseen liittyen, jotta voidaan tältä pohjalta uudestaan laskea nämä. Haluaisin katsoa näitä kohtia nyt vähän. Meillä on myöskin tarkistuksia tähän liittyen, jotka on mainittu mietinnössä. Me tulee ensin tähän 147 gramman tavoitteeseen. Tässä olemme todellakin sitä mieltä, että tämä on edelleenkin hyvin kunnianhimoinen tavoite saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tämä vasta kaksi vuotta sitten sovittu vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Ja nyt, kun komissio pitäisi, pitäisi siis vahvistaa sen tekninen toteuttavuus, niin tätä minun mielestä ei pitäisi vähitellä missään nimessä. Ja nyt sitten miettää jo suunnitelmaa tai uutta suunnitelmaa tulevaisuutta koskien, kun meillä vanhakaan ei ole vielä kovinkaan kauan ollut voimassa. Tähän ei ole oikeastaan mitään varsinaisesti syitä tämän tavoitteen kiristämiseksi. Eli tässä on kyllä spakaatti kyseessä. Toisaalta vaaditaan teollisuutta lisää teknistä innovaatiota, ja sitten taas tässä, tähän liittyy myöskin suuremmat kulut toisaalta. Ne ajoneuvot, jotka tällä hetkellä myydään markkinoilla, tai myydään markkinoilla, niin ovat tietenkin myöskin globaalissa kilpailussa mukana. Joten tämän takia komission erottama tiekartta tai ensimmäisen asetuksen määrittelemä tiekartta on ihan oikea suunnitelma, eikä pidä nyt olla taas rukkaamaan sitä uudestaan. Ja vaatimukset tavoitteiden kiristämiseen perustuvat hyvin epävarmoihin tietoihin, TNO-tutkimukseen vuodelta 2007 ja vuodelta 2010 ennen ja jälkeen finanssikriisin. Ne ovat ehkä hetkittäisiä kuvia tilanteesta, joten tästä on meistä, meillä mielestämme tästä ei voi vetää vielä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Eli periaatteessa tuemme 147 gramman tavoitteen ylläpitämistä. Mitä tapahtuu sitten vuoden 2020 jälkeiselle tavoitteelle? Nyt on liian aikainen hetki määritellä tulevia asioita. Meillä on jo 147 gramman tavoite voimassa, ja tämäkin on jo tarpeeksi vaikea ajoneuvon valmistajille. Ja nyt jos määrittelemme sitten vielä vuoteen 2020 lisävaatimuksia, tiukempia vaatimuksia, niin tällöin kyllä asiat menivät tässä sekaisin ja ajoneuvoteollisuus vaan tulee epävarmaksi. Joten suunnitteluvarmuus on tärkeää. Mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen? Meidän pitäisi katsoa näitä asioita ensin vasta vuoden 2018 jälkeen ja sitten katsoa yksityiskohtaisemmin, minkälaisia uusia suunnitelmia tehdään etenemissuunnitelman suhteen. Sitten superbonukset. ja kuinka se hyvitetään, jos jotain erityistä ajoneuvoryhmää tuodaan markkinoille, kuinka voidaan sitten tästä saada helpotuksia. Meidän mielestä superponukset pitäisi kyllä pitää mukana. Ja me olemme sitä mieltä, että ei tässä pelkästään ole kannustejärjestelmä teollisuudelle, sillä tällä hetkellähän niitä ei ole vielä laskettu markkinoilla mukaan. Joten olemme sitä mieltä, että tämä pitäisi jättää käyttöön vielä. Ja sitten testimenetelmät. Tällä hetkellä työstään uusia testisyklejä. Ja mikä meitä tässä nyt ei miellytä, on se, että tämän menettelytavan sisällä aina uudestaan sopeutetaan uuteen tilanteeseen. Me haluaisimme pysyvän testimenettelyn, joka, jota ei muuta koko ajan sitten. Tässä tärkeimmät asiat. Me aloitimme aikaisin tänään, joten käytin vähän enemmän aikaa puheisiin, mutta älkää pelätkö, kyllä me varmaan tästä keskustelusta selviämme aikarajoissa. Kollega Veero, tästä. Tämä olikin hyvä, todellakin olimme antaneet paljon enemmän käy- aikaa esittelijälle kuin aikaisemmin. Mutta täällä on myös paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä kollega Kramer. Hän on varjoesittelijä Aldessa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Alden varjoesittelijänä täällä teollisuusvaliokunnassa. Niin, luin hyvin tarkkaan Markus Piperin esittämän lausuntoluonnoksen ja voin todeta, että tärkeimmissä kohdissa tuen häntä. En halua toistaa kaikkea, mitä Markus täällä totesi, vaan vedän vähän asioita yhteen. Eli minusta tämä kompromissi, jonka olemme tehneet kevyistä ajoneuvoista, niin on liian nuori, että se voitaisiin ennen 2020 avata uudestaan tätä pakettia. Vähän alle kaksi vuotta sitten oli ympäristövaliokunnassa mukana tässä kompromissin tekemisessä, eli tämä 147 gramman kompromissi, niin nyt on liian aikaista avata sitä. Tiedän, että kevyet hyötyajoneuvot niillä on tällainen tuotantosykli, joka on 10 vuotta, jopa, jopa pidempikin. Eli ne on pidempi kuin sitten henkilöajoneuvoilla. Eli vuonna 2013 mm, tuotetut ajoneuvot ovat vielä 2020 markkinoilla tai ainakin loppuvaiheissaan. Joten pitää antaa teollisuudelle tuotantovarmuus, varmuus pitkillä käyttöajoilla. Ja nyt jos avataan uudestaan 2020 tavoite, niin tämä voi olla vaarallista. Tietenkin täällä on tutkimuksia, todetaan, että tämä voisi olla kunnianhimoisempaa, mutta täällä on myöskin hyvin vakavasti ottavia tutkimuksia, jotka toteavat, ovat liian kunnianhimoista. Joten eh, todiste tilanne ei ole kovinkaan selkeä tällä hetkellä, ketä uskoa. Tämän takia meidän pitäisi tehdä se, mitä tämä hetkessä lainsäädännössä annetaan tehtäväksi, eli to be confirmed, vuoteen 2020 mennessä. Ja komissio pitää vain vahvistaa, onko tämä mahdollista, ja he vahvistavat, että se on mahdollista. Nyt ei tarvita enää tiukennuksia. Sitten aika vuoden 2020 jälkeen on minusta ainoa tärkeä kohta. Hyötyöneuvoissa myöskin Karsissa puhutaan uudesta testisyklistä. Tämä on oikeastaan testiasia eikä mikään eh, poliittinen asia. Ensin testi syklin pitää olla valmis, ennen kuin voidaan puhumaan sitten siitä, minkälaisia CO2-tavoitteita tehdään vuoden 2020 jälkeen. Jos tehdään jotain matemaattisia muutoksia tähän tietokantaan, joka vaikuttaa sitten kaikkiin ajoneuvoihin, niin kai sillä on välittämätön, vaikutus sitten kannan CO2-tavoitteeseen. Minun mielestä tällä hetkellä tämä oli liian aikaista tässä vaiheessa. Ensin testisykli pitää olla valmis, ennen kuin voidaan ruveta katsomaan eh, CO2-tavoitteita. Eli kyseessä on ihan tekninen kysymys. Henkilöelämän suhteen me sallimme superbonukset, eli ne valmistajat ovat eri tasoilla antaa tavoitteita vaihtoehtoisille ajoneuvoille. Ja tämän takia emme tiedä edes minkälaisia ajoneuvotyyppejä on silloin käytössä. Et on nyt tärkeää, että nyt katsomme sitten tavoitteita ja annamme mahdollisuuden tähän näin. Ja tämä on paremman sääntelyn puitteissa mahdollista. Ja jos me sallimme henkilöajoneuvon suhteen superponuksia, niin miksei sitä voitaisiin myöskin kevyiden hyötyajoneuvojen suhteen sallia. juuri tällaiset urbaanit ja ympäristövaihtoehdot ovat tietenkin sähköajoneuvon suhteen tärkeitä vaihtoehtoja. Ja on tärkeää antaa siis kannustimia. Tietenkin, jos tämä sallitaan henkilöajoneuvoille, pitäisi sallia myöskin näille ajoneuvoille. Tämä muuten se poistaa kokonaan sitten. Ja tähän on tehty tarkistuksia myöskin Markus Piperin taholta, enkä näe mitään varsinaista ristiriitaa tässä asiassa sinänsä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Tosanovski. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Eh, já bych chtěl velmi ocenit eh, jako... Haluaisin ECRn varjaesittelijänä ilmoittaa että arvosta, mitä kollega on tehnyt, koska mielestäni hänen lähestymistapa on ollut hyvin kohtuullinen. Pitää ymmärtää, että kevyillä ää, äh, kaupallisilla ajoneuvoilla on taloudellinen merkityksensä erityisesti pk-yrityksillä. Iso taloudellinen vaikutus aiheuttaa taisi paljon taloudellisia vaikutuksia tällä sektorilla, ei ainoastaan autoteollisuudessa, vaan ylipäätänsä yritysmaailmassa ja erityisesti pk-yrityksille. Niistä me usein puhumme ja mietimme, miten auttaa niitä ja miten niiden toimintaa voisi tukea. Tällä hetkellä 140 grammaa on raja. ei olisi järkevää mielestäni pyrkiä lisävähennyksiin. Niiden syyden vuoksi, mitä kollegat ovat maininneet, ja tämä testisykli pitäisi mielestäni säilyttää. Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi dataa. Me emme tiedä vaikutuksia kuljettajiin ja muita tällaisia asioita. Superbonusten suhteen suhteen olen sitä mieltä, että ne ovat järkeviä. Koska emme voi päättää, mihin suuntaan kehitys kehittyy ja mitä teknologiaa priorisoida. Superbonukset voisivat myös nopeuttaa kehitystä. Mielestäni tilannetta pitäisi myös vakauttaa 2020 asti Siinä vaiheessa tiedämme paremmin, minne teknologia on menossa ja ja miten kevyet kaupalliset ajoneuvot kehittyvät. Minä kannatan tätä tasapainoista, kohtuullista lähestymistapaa Euroopan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tämä on erittäin tervetullut lähestymistapa jota voi voimakkaasti tukea ja odotan vastaista yhteistyötä. Kiitoksia sitten kollega Prodi. Eh, grazie Presidente. Ehm, purtroppo la, la... Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti kollega Van Brent, joka on ryhmäni, ryhmäni varjoesittelijä, ei ole päässyt vielä perille, vaan on jumissa junassa jossakin Brysselin liepeillä, eikä ole päässyt ajoissa tänne kokoukseen, joten hän pyysi, että minä puhuisin hänen puolestaan. Lyhyesti. Van Brente ehdottaa, että tuettaisiin tätä tavoitetta vuotta 2025 ajatellen niin, että säilytettäisiin nykyiset tavoitteet vuodeksi 2020 147 grammaa kilometriä kohti. Hänkin tietenkin tukee sitä, että tarkistettaisiin tätä testisykliä ja näitä super bonuksia. Henkilökohtaisena mielipiteenä haluaisin sanoa, että tämä asiakirja on varsin uhmakas. Sinne pyritään kannustamaan esimerkiksi hybridiautojen tuottamista. Nehän ovat jo käytännössä kaupallistettavissa – moniltakin valmistajilta. Ja niihin tätä voitaisiin soveltaa. Enimmäkseen hän kysymyksessä on kaupunkiliikenteeseen tarkoitetut ajoneuvot, joten niistä voisi saada erityistä hyötyä päästöjen vähentämisessä. Kiitoksia. Kollega Prodi, la parola kollega Vidal Quadras, prego. Kiitoksia sitten Vidal Quadras. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. On tunnettua, että kulutussektoria vastaa viidesosa Euroopan päästöistä. Herkästi maakulutukset 70 prosenttia tästä viidennestä. Joten komission ehdotus on tervetullut. koska se viittaa yhteen isoimmista ongelmista, jota energiapolitiikallamme on kohdattavana 2020 mennessä. Tämä 147 grammaa 2020 tavoitteena perävaunu pakettiautoille on kohtuullinen ja meidän täytyisi tukea teollisuutta tässä siirtymävaiheessa kaikin voimin. Liiperin mietintöluonnos, joka on varsin tasapainoinen, oikeutetusti tunnustaa, että tämä vuonna 2011 asetettu tavoite vuodelle 2020 on jo kunnianhimoinen, eikä sitä pitäisi muuttaa tavoitteiden jatkuva uusiminen ja näpelöinti luo epäluottamusta, hämmennystä ja luo disinsentiivejä teollisuudelle pelottaa inven- keksijöitä, innovoijia. Ja mitä tulee uusiin tavoitteisiin vuonna 2020 jälkeen, olen Piperin kanssa samaa mieltä, että kannattaa odottaa uutta ja kevytten ajoneuvojen protokollaa ja sen harmonisoimista ennen kuin tavoite niille päätetään. Tervetuloa pidän myös herra Piipperin kommentteja. joka painottaa, että PK-yritykset käyttävät äh, kevyitä kulutusajoneuvoja. tämä 10 prosentin hinnan nousu uusista tavoitteista saa meidät ajattelemaan, että eihän meidän pidä mitenkään enää haitata teollisuutta tässä kriisin aikana. Se sitten edustaja Dredek. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, emisja CO2 to w przypadku samochodów bardzo dobry... Kiitoksia, puheenjohtaja. CO2 Kaksi 2 päästöt on hyvä mittatikkuri sille, että kuinka säästäväisiä nämä autot ovat. Mutta mitä tulee sitten CO2-päästöihin yleensä, niin pitäisi laskea erilaisia laskelmia, eikä pitäisi ottaa huomioon päästöjä pelkästään auton käytön aikana, vaan myöskin tuotannon aikana. Tämä helpottaisi tuotannon suunnittelua Japani on ilman muuta ykkösenä maailmassa ja Eurooppa ei ole johtavassa asemassa, koska meillä ei ole tarpeeksi tukea innovaatiolle. Tämä on aika pienessä tehtävä tuotanto Puolasta Italiaan poliittista syistä. Mutta näitä kaikkia mahdollisuuksia ei käytä innovaation eteen. Kuitenkin täällä olisi paljon innovaatiomaisuuksia auton kehikon suhteen, moottorin, renkaiden suhteen. Jotenkin olisi näiden ajoneuvonvalmistajien edun mukaista, että uusia malleja olisi tarjolla. Ja odotamme jotenkin tässä uutta murrosta, joten odotamme myöskin komission tekemään uutta asiakirjaa. Tämä olisi hyvä. Kiitoksia. Grazie. La parola collega Roil, prego. Se sitten kollega Roil. Puheenjohtajat kollegat. Minusta kaikki täällä todettu on aivan oikein. Nimittäin se, että meidän pitää teollisuusvaliokuntana hyvin vakavasti katsoa asiaa, jos haluamme antaa vastauksia siihen, kuinka voimme taata sen, että tulevaisuudessa meillä on myöskin teollisuutta Euroopassa jäljellä ja työpaikat säilyvät. Niin silloin pitää miettiä aina hyvin vakavasti, kun tehdään lisää taakkaa heille, että onko nyt oikea aika tälle. Politiikka, joka joka vuosi tai joka puolen vuoden päästä purkaa taas jo päätyt asiat, se ei ole järkevää politiikkaa siinä mielessä. Se ei anna mitään takuuta tulevaisuudesta, eikä myöskään auta teollisuutta. Joten toivon, etteivät täällä pelkästään muutamat toteasta täällä, vaan me päätämme myöskin näin. Olisi varmaankin selkeä viesti, jos me näinä päivinä toteaisimme nyt selkeästi, että me lopetamme nämä jatkuvat muutokset joita vaaditaan Euroopan teollisuudelta. Tämä on virhe, me tiedämme sen, ja meidän pitäisi hankkia tähän näille enemmistötehtävän selväksi myös komissiolle ja muillekin. Kaikki muut, mitä täällä on todettu, tuskin tarvitaan aina toistaa. Meidän pitää vain nyt odottaa ja tukea kehitystä. Ja toinen asia, enkä ymmärrä sitä, kuinka joku voi tulla siihen ajatukseen, että innovaatiot, jotka tukevat sitten äh, ympäristönsuojelua, että niitä ei mukaan laskettaisi mukaan. Jokainen teknologinen kehitysaskel on plussaa, ja tämä vie meitä eteenpäin. Mutta miksi pitäisi tätä muuttaa? Kun tämä on päätty, se pitäisi pysyä myös täällä. Grazie, la parola collega Menin. Kiitoksia sitten kollega Menin. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mistä tässä oikeastaan puhutaan? Teknisistä säännöksistä vai Euroopan kansalaisten terveydestä? Koska mm, tätä ei kukaan ole kyseenalaistanut, nimittäin sitä, että hiilidioksidi on ihmisille vaarallista. Jos se on määr- vaarallista, niin lainsäätäjänä meidän on jatkuvasti tehtävä työtä sen puolesta, että sen määrää vähennetään ja näin voidaan suojella Euroopan kansalaisia. Samaan aikaan teollisuus ei ole kone, joka yhdessä yössä voi sopeuttaa toimintaansa, vaan se tarvitsee keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymiä, jotta se voi tuotantoaan uudelleen suunnata. Mistä nyt puhutaan? Meille sanotaan, että tämä, näiden merkittävien testien suorittaminen tulee kalliimmaksi, mutta kuitenkaan ei katsota, mitä, mitä nämä syövät maksavat teollisuudelle. Jos ajatellaan, mitä maksavat kansallisten, kansalaisten turvallisuuden puolesta tehtävät äh, testit ja verrata sitä, mihin nämä pankit maksavat, niin ymmärretään kyllä, että turvallisuuteen ja terveyteen panostaminen on sata kertaa halvempaa kuin mitä nämä pankkien ja rahoituslaitosten tekevät velotukset yritykseltä ovat. Me kannatamme sitä, että tekstissä tekstejä puoletaan, että määritelmät ovat selvät ja kiintiöt ovat muotoiltu myös tulevaisuutta varten niin, että saamme tehtyä Euroopan teollisuudesta vielä kilpailukykyisempää, koska on aivan selvä, että maailmassa teollisuustuotannon päästötaso tulee laskemaan tulevaisuudessa. Ja jokainen eurooppalainen varovaisuusperiaate ja jokainen mahdollisuus voittaa aikaa on meille hyväksi. On myös tärkeää ymmärtää, että jos haluamme saada aikaan vähemmän hiilidioksidipäästöjä, tarvitaan kokonaissuunnitelma. Tällaista ei nyt ole erityisesti äh, rautateiden ja maanteiden kuljetusten yhdistämisessä. Ja kuten kollegat muistuttivat, 70 äh, prosenttia hiilidioksidipäästöistä tulee tuottamaan teiltä. Me tarvitsemme siis eh, suunnitelman, jolla suojellaan kansalaisia ja samalla te- annetaan mahdollisuus eh, teollisuudelle vastata tilanteeseen, mutta ei pidä mennä sen tekosyyn taakse, että tämä tulee liian kalliiksi, koska kun katsotaan ja verrataan sitä, mitä, mitä pankit ottavat teollisuudelta ja mitä turvallisuus maksaa, niin niitä ei voida edes verrata. kollega Lange. Kiitoksia sitten kollega Lange. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat Uskon, että jos me katsomme kevyiden huituajoneuvojen innovaatiosykliä, niin ei voida kyllä olla vastuullisia, jos muuttaa 47 gramman hiilidioksiditavoitetta vuonna 2020. Tästä varmaan olemme samaa mieltä. Tässä tuen myöskin edustaja Piiperiä. Vähän aikaa sitten hyväksytty tavoite, sitä ei pidä enää muuttaa, se pitää vain vahvistaa. Tämän pitäisi olla lähtökohta, jotta voidaan sitten innovaatiosykleihin luoda jatkuvuutta ja vakautta. Mutta pari kommenttia kuitenkin superbonuksiin ja menettelytapaan liittyen, miten toimitaan sitten vuoden 2020 jälkeen. Ja Roy, olette oikeassa. Kun lasketaan innovaatiot mukaan, jotka ovat siis normaalia pidemmälle meneviä innovaatioaskelia. Sitä pitää parantaa. Meillä on tämä ekoinnovaatio henkilöjoneuvoissa ja tämä on skandaali, että vain yksi ainoa ekoinnovaatio rekisteröitiin komission taholta. Tämä pitäisi olla helpompaa ja yksinkertaisempaa, jotta uudet ideat ovat sitten paremmin toteuttavissa ja kannattavat. Tämän takia tuen tätä herra Piipänen ajatusta superbonuksista. Tässäkin pitää olla kannustimia lisäinnovaatiolle, ja sitä pitää vahvistaa vielä. Joten en tiedä, onko tämä sadantuhannen kappaleen määrä melko pienillä, pienissä tuotosarjoissa kevyillä hoitoneuvalla, onko tämä nyt järkevä luku. Jos me jollakin haluamme innovaatiota tukea. Ja sitten Totta kai vuoden 2020 jälkeen kehitys jatkuu ja meidän pitää myöskin antaa selkeitä askelia tämän jälkeen, miten edetään. Nyt ei tietenkään voida tästä suoraan suolta kädeltä antaa mitään lukuja, koska se olisi pelkkää spekulaatiota vain. Mutta se tie sinne päin pitää tehdä selkeäksi. Ja yksi kysymys on se, että tuleeko uusi tarkastussykli ja meidän pitää todeta selkeästi, jos vuoteen 2005 mennessä uutta sykliä ei ole tehty, niin sitten käyttää vanhaa se sykliä hyväkseen, koska muuten tämä vaan jatkuu. Joten tämän, tämän takia minun pitäisi tämän tien vuoden 2020 jälkeen pitäisi olla selkeämpi ilman, että mitään lukuja mainitaan nyt tästä vain suoralta kädeltä. Kiitoksia. Grazie. Allora adesso do la parola al relatore. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron valmistele Piiperille, koska komissio käyttää puheenvuoron äh, sitten äh, seuraavan puhujan jälkeen. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ähm, ganz überwiegend. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset äh, tuesta kollegoille ja kriittisistä kommenteista myös, mitä ST-ryhmä esitti ja vihreätkin. Totta kai pyrin katsomaan niitä. Se, mitä herra Lange täällä totesi, että tämä luku on ehkä liian korkea, tästä voidaan puhua. Ja varmaankin voimme löytää kompromisseja. Tältä pohjalta voimme lähteä neuvotteluihin. Jotta odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne. Bene, grazie al collega Kiitoksia. Herra Piipperi, haluaisin muistuttaa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 30. tammikuuta kello 12. Keskustelemme tarkistuksista 21. helmikuuta. Äänestämme ITRE-valiokunnassa suunnitelman mukaan 19. päivä maaliskuuta. Sitten menemme eteenpäin kollega Hallin asia viisi minuuttia. Ja todellakin Hallin esityksen jälkeen sitten komission edustajat. Kiitos puheenjohtaja. No ollut kiinnostavaa kuunnella täällä hiilidioksidi ja pakettiautokeskustelun loppupäätä tässä, koska meillä on vähän samanlaisia kysymyksiä sitten hiilidioksidin ja autojen suhteen. Avainkysymys, jonka kuulimme edellisissä keskustelussa on, on se, mikä on autojen panos hiilidioksidipäästöön. Se on noin kahdeksas. Ja se on kasvava osuus, jos jatkamme niin kuin ei mitään. Polttoainetehokkuuden on parannuttava ja samalla kuluttajat ja yritykset säästävät merkittävästi rahaa. Ja suojelemme itseämme myöskin erittäin volatiileilta ja lisääntyviltä öljy fossiilisten polttoaineiden tuonnelta. 36 miljardia euroa 30-30 olisi säästö jos me toteutamme nämä säästötoimet autoissa. Ensinnäkin tämä on hyvä uutinen, koska 2009 säätely toimii. Henkilöajoneuvojen päästöt laskevat merkittävästi nopeammin kuin ennen säätelyä. Englanniksi on sanota, että sitä ei kannata korjata, mikä ei rikkikään ole. Ja Tämä mietintö kirjoitin juuri tuon periaatteen valoissa. 2020 on hyvin lähellä autoteollisuuden kannalta, joten olen pyrkinyt tarkastelemaan ajanjaksoa sen jälkeen. Nyt voimme tarkastella 2025 horisonttia. Meidän pitäisi olla varovainen sen suhteen, että muotaisimme liikaa sitä, mitä komissio 2020 suhteen ehdottaa, mitä 2025 tavoitteisiin tulee. Minua huolestuttaa se, että meidän ei pitäisi keskustella 2025 tavoitteista, kun Unisen uutettu testiprotokolla, eikö se tullut? Näin siksi, että meillä ei ole Unisen raportin suhteen mitään kontrollia, se etene kovin nopeasti, saattaa se valmistua 2017-2018 vielä myöhempään se aiheuttaisi isoja ongelmia, koska teollisuudelta olemme saaneet merkittävän viestin, että se tarvitsee paljon aikaa sopeutuakseen EUn säätelyyn. Siksi on hyödyllistä, että me osoitamme jo tiekartan piirteet tässä, jotta teollisuus jatkuvasti kiihdyttäisi säästöjä. Siksi halusin 70 grammaa tavoitteen 2025. Sillä on erityisen tiukka tavoite. On muita analyysejä, jotka kertovat enempääkin. Kertoimme jotain, joka on tavoitettavissa jopa sillä, että meillä on 10 prosenttia äärimmäisen vähäpäästöisiä autoja tai parikymmentä prosenttia hybridejä. kustannukset olisivat noin 1600 euroa per ajoneuvo Ricardon tekemän tutkimuksen mukaan. Ja tämä olisi tuo euroa per ajoneuvo suhteessa 95 äh, gramman nykytavoitteeseen, mutta yli elinkaaren tämä säästö on havaittava, koska elinkaaren aikana joutuu ostamaan vähemmän polttoainetta, joten minä ehdotan, että keskustelemme nyt 20, 2025 tavoitteista. Toinen muutos komission ehdotukseen liittyy näihin superbonuksiin. En ehdota, että muutetaan sitä, mitä komissio ehdottaa vuoteen 2020 asti. Kuten totesin, että meidän ei pitäisi puuttua komission ehdotukseen, mutta superbonuksiin liittyy huolenaiheita – me kaikki ymmärrämme, että valmistajat tarvitsevat kannusteita, sillä erittäin vähän päästä, päästöisiin ajoneuvoihin pääseminen on vaikeaa. Mutta superbonuksen on, ongelma ei ole, että se luo insentiivejä, vaan se myöskin sisäsyntyisesti heikentää tavoitteita, jossa yksi erittäin vähäpäästöinen tai elektroninen sähköauto vastaa kahta tavallista ajoneuvoa – voimme päätyä tilanteeseen, jossa tavoitteet käytännössä laskevat. Yhdysvalloissa on myöskin insentiivit, ja heillä on niin sanottu joustava mandaatti, jossa kaikille val- tuot valmistajille on tavoitteet, ja jos ne ylittävät tavoitteensa, niiden koko tavoitetta pienetään. Jos niitä, ne jäävät tavoitteiden alle, niin ne täytyy tuottaa uusia vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Ja yritän, että 2020 jälkeen me teemme näin superbonusten jälkeen. Estän tätä ajatusta nyt, koska superbonuksiin liittyy paljon keskustelua. Ja on hyvä, että meillä on uusia ideoita 2020 jälkeen. Ja sitten testisykliin liittyen. Se liittyy iso ongelma minun vaalipiirissä. Ihmiset eivät luota testisykliin, koska se ei heijasta todellisia ajoloja. Joten sanoen Onisen prosessi on hidas. Komission täytyy siis muuttaa sykliä aikaisemmin ja miettiä keinoja, joilla saamme testisyklin paremmin heijastamaan todellisia ajoloja ja me, niin, että meillä on itsenäistä verifiointia ja itsenäisen tarkastajan arvi täytyy painaa tässä lopullisesti. Ja sitten kysymys on tästä massan käytöstä verrattuna jalan jälkeen. No, jos on kuusi lasta, tarvitsee tietokoneen Jos on suksia, niin täytyy saada tavaratilaan. Koko ajan ihmiset ajattelevat, kun he autoa ostavat. En halua, että puutumme asioihin nyt. Herta, että 2025 jälkeen me siirrymme jalanjälkeen ja annamme jo tässä vaiheessa valmistajalle mahdollisuuden käyttää jalanjälkeä. Grazie kollega Hall. Parola. Kiitoksia kollega Hall. Sitten äh, Brent, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Ehm, mijn excuses. Ik had er ook bij het vorige ehm, dossier moeten zijn. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella, kun tulin myöhässä. Olisin mielelläni ollut jo alussa, mutta valitettavasti Belgiassa liikenne kärsii paljon tällaisesta säätilasta. Sitten puheenvuoro mikrofonin ulkopuolelta. Ei, hyvät kollegat, niin kyllä minä aina käytän julkisia liikennevälineitä. Kyllähän meidän on oltava johdonmukaisia elämäntavoissamme. No niin, tästä asiasta. Tämä on tietenkin valtavan tärkeä esitys. Tällä on valtavasti vaikutuksia teollisuuteemme. Ja on muistettava, että auto teollisuus käyttää argumentteja, joita on vaikea tyrmätä. Meidän on oltava siis hyvin kunnianhimoisia näissä tavoitteissamme. Yhtäältä meidän on tarjottava turvallisuutta teollisuudelle niin, että he tietävät, missä mennään. Ja samaan aikaan meidän on oltava kunnianhimoisia. Tämä on meille velvoitte samoin teollisuudelle. Olemme vahvistaneet tavoitteita vuonna 2007 henkilöautoilla meidän on pidettävä niistä kiinni. Autoteollisuuden on oikeasta varmuuden nimissä tiedettävä, mitkä tavoitteet ovat. Tämä pätee suuren enemmistöön autoteollisuudesta. Vaikuttaa siltä, että ne siihen myöntävät. Meidän on nyt asetettava tavoitteita vuodeksi 2025 ja mentävä vähän pidemmälle ja sanottava teollisuudelle, mihin suuntaan olemme menossa. Ja tämä aivan riippumatta siitä, millaisia nämä testisyklit ovat. Meillä on aivan riittävästi tieteellistä tietoa ja tukea, joilla voidaan määritellä tavoitteet tulevaisuudeksi ja voidaan innovoida, voidaan, in, voidaan antaa vauhtia tekniselle innovaatiolle. Eko-innovoinnista on puhuttu paljon ja tietenkin on puhuttu paljon näistä superbonuksista. Ei pitäisi tässä tietenkään heittää lasta pesuveden mukana. Menettelyt ja järjestelmät voivat toimia, mutta niitä on sopeutettava ja on stimuloitava innovointia, mutta ei voi olla niin, että teollisuus pääsisi sieltä myös äh, aita matalin ja voisi edelleen jatkaa hyvin saastuttavien autojen tuottamista ilman sanktioita. Superbonukset ja ekoinnovointi ovat hyviä välineitä ja meidän on ehdottomasti äh, käytettävä niitä mm, innovaationa stimuloimiseksi. Sitten on vielä tämä asia, jossa on paljon ongelmia. Äh, se liittyy testisyklimenettelyyn on hyvin tärkeää, että testisyklit sopeutettaisiin todellisuuteen. Täällä muitakin argumentteja tulee jatkossa. Sitten seuraava puhu. Merci, madame. Kiitos, puheenjohtaja. Ranskan lehdistössä tänä aamuna herätettiin kysymys tehtaan sulkemisesta autoa tehtaan sulkemista. Kyseessä olisi Renault. Tällaista tapahtuu mantereelle säännöllisesti ja näemme, näemme, että Euroopan kysymys on annammeko autoteollisuuden yksin hallinnolle tätä liikakapasiteettitilannetta, tilannetta, jossa kysymys vähenee ja kansainvälinen kilpailu on haasteena. Vai haluatko Eurooppa keskustella tästä asiasta? Haluatko se antaa panoksensa automarkkinoiden uudistamiselle ja tuotannon uudistamiselle? Tässä asia kokonaisuudessa, kun kuuntelemme auton valmistajia, lähes kaikki kuuluvat eurooppalaiseen järjestöön ja sanovat varakautta säätelyä, joka vielä enemmän vaarantaisi teollisuuttamme. Ja samat argumentit niillä oli viisi vuotta sitten suunnilleen, kun tämä direktiivi, tämä asetus oli viimeisteltävänä. Meillä on poliittinen vastuumme. Pitää päättää Anna Mäkko, me Blankosäkin teollisuudelle miettiä, miten teollisuus rakennetaan ylös uudestaan, vai pitäisikö meidän antaa oma panoksemme? Minä kannatan tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa. Meidän täytyy pohjata kaikki työmme niille taloudellisille analyysille, jotka koskevat, että voimakkaammat insentiivit, voimakkaammat insentiivit vähäpäästöisille autoille ovat myönteisiä jos tarkastelemme komission tutkimuksia ja maakohtaisia tutkimuksia, me huomaamme, että innovaatiot tehokkaavien moottoreiden suhteen, jotka käyttävät vähemmän energiaa ja joiden hiilidioksidin päästöt ovat siis pienempiä. Tämä on hyödyllistä sekä autoteollisuuden invento- innovaatiokapasiteetille että työllisyydelle. Minä painotan tämä on hyvä uutinen työllisyydelle – hyvä uutinen Euroopan kauppataselle, erityisesti mitä tulee fossiilisten polttoaineiden tuontiin. Tämä modernisoi myöskin ajoneuvokantamme ja tämä voi olla etusuhteessa teollistaviin maihin ja niiden teollisuuteen. Me viemme automalleja, jotka kuuluvat tähän valikoima kehittyneempään päähän ja viemme sitä sitten kehittyvien maiden rikkaimmille asiakkaille. Eli kannatan tätä 80 gramman tavoitetta 2020 tavoitteeksi. Poikkeuksen suhteen me kannatamme sitä, että superbonukset poistetaan. Ja tietysti kannatamme erittäin voimakasta testisyklien muuttamista, koska näemme, että valitettavasti tämä kaikki y- ylläpitävät status quota sen sijaan, että ne ilmaisisivat kunnianhimoa. Signor prego. Kiitoksia sitten äh, Tosanovski, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedkyně. Já, äh, protože už vlastně äh, předcházející bod... Kiitoksia, puheenjohtaja. aikaisempi kohta esityslistalla käsitteli samankaltaista aihetta. Nyt ollaan kuitenkin vähän eri kentällä. Ja olen samaa mieltä, että tämä on hyvin vaikea päätöksentekoprosessi, joka on edessämme. Pitäisikö meidän olla muodollisesti kunnianhimoisempia määräävien sääntöjen suhteen, vai pitäisikö meidän antaa enemmän vapautta, enemmän toiminnan vapautta markkinoille. Pitäisikö meidän ottaa huomioon se, että ihmiset haluavat ostaa ajoneuvoja, jotka säästävät myös rahaa? Me olemme kaikki tietenkin taloudellisten paineiden alaisia. Tämä on ilman muuta selvää. Mutta keskustelu keskittyy tällä hetkellä siihen, mikä on parempaa, näin taktisesti. Minä pyytäisin meitä olemaan varovaisia. En usko, että meidän pitäisi mennä liian pitkälle hallinnollisten toimenpiteiden suuntaan. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että meidän ei pitäisi muuttaa niitä tavoitteita, joita olemme tehneet vuoteen 2020 mennessä saakka. Ei pidä luoda epävarmuutta teollisuudelle, koska tässä on paljon toimijoita mukana. Tässä on pelkästään autojen valmistajat, tässä on myöskin alihankkijat ja muut talouden toimijat, jotka ovat tämän koko teollisuuden ympärillä mukana. Tämän takia minä haluaisin olla hyvin varovainen, jos ruvetaan irrottamaan uusia tavoitteita vuoden 2020 jälkeen. Totta kai voimme keskustella tästä, se on ihan järkevää. Me voimme katsoa ja seurata tarkkaan, miten asiat kehittyvät. Ajoneuvojen valmistajat, kyllä joskus he joutuvat sulkemaan ovensa. Ikävä kyllä, he ovat pelkästään taloudellisten paineiden kohteena, jotka näkyvät, jotka näkyvät kaikkialla Euroopassa, vaan toisaalta ne, he myöskin kamppailevat innovaatiosyklien kanssa. Minun mielestäni superbonusten pitäisi jäädä tähän, jotta voidaan motivoida tuottajia etsimään uusia teknologian mahdollisuuksia. Minä haluaisin pitää ne mukana. Tietenkään emme voi hallinnollisesti päättää sitä, että tulee olemaan enemmän sähköneuvoja tai hybridiajoneuvoa ajona, ajoneuvoja käytössä. Joten minun mielestä on parempi, me pyrimme määrittelemään heille, mitä, mitä heidän pitää tehdä, vaan he itse voivat päättää tämän. Ja meidän poliittisen ryhmämme pitäisi kuitenkin tukea kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ei autoteollisuuden haitaksi. Meidän pitäisi tietää, kuinka kannustaa heitä, ja sitten meidän pitäisi tarkkailla tilannetta ja katsoa, miten asiat kehittyvät. Päästörajat, jotka tällä hetkellä ovat voimassa, ne pitäisi vahvistaa, eikä pidä aiheuttaa liikaa ongelmia autoteollisuudelle ja muuttaa niitä. Kollega Piper. Kiitoksia sitten kollega Peter. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vihreiden kommentti tässä oli hyvin kuvaava. Sääntöjä, sääntöjä, sääntöjä. Korkeammalle, pidemmälle, eteenpäin. No tässä koko asiassa pitää miettiä sitä, että jos me aina enemmän määrittelemme asioita Euroopassa ja kukaan ei seuraa meitä, niin markkinat katoavat ja se, mitä me globaalisti voimme tuottaa sitten Euroopassa, se vähenee, joten Euroopan autoteollisuuden globaali kilpailukyky pitää pitää myöskin mielessä. Vihreiden esittämät ajatukset ovat tässä vähän asiaa ajavia. ajavia. Ja Hall, edustaja Hall, haluan kiittää tässä, Täsinan puolesta. Hän ei päästänyt paikan päälle tänään. Hän esitti minulle muutamia asioita minun pitää täällä esittää. Rova Hall, kiitokset siitä, että tuette meitä tämän 95 gramman tavoitteen suhteen vuoteen 2020 mennessä. Mutta sitten, että 2025 mentäisiin 7 grammaan, siinä pitää tämä liian aikaisena. Jos ajattelet vaikka perheitä, joilla on suuria ajoneuvoja, jos huolehditte näistä nyt, ja sitten kun ajatellaan, että miten se myöskin suksienkin mahtuu sinne mukaan, niin minä en ajattele näitä, joilla on täysin ongelmia, vaan ajattelen, että sellaisia perheitä, joilla on ylipäätänsä mahdollisuus, onko he mahdollisuus ostaa auto, että on varaa tähän. Että he pysty ostaa itselleen jonkunnäköisen auton, koska ne, ne hinnat nousevat koko ajan. Tämä on todellinen ongelma. Se että autot, autojen hinnat nousevat, mitä enemmän määräyksiä niille asetetaan. Joten emme tue sitä, että vuoteen 2025 määriteltäisiin nyt jo 70 gramman tavoite. Aikaisintaan 2017 tämä voidaan määritellä. Mutta no, tätä ennen pitää tehdä vielä lisätutkimuksia ja odottaa myöskin testisyklin valmistumista sitten vielä superponuksiin. Totta kai ne ovat tällä hetkellä tärkeä kannustin teollisuudelle tehdä uusia innovaatioita, jotka ovat kustannustehokkaita. Ja me haluamme myöskin pitää nämä mukana vuoden 2020 jälkeen. Teidän rajoituksenne teidän mietinnössänne, Rova Hall, eivät auta tässä. Ja varmaankin etsimme sitten kompromisseja tulevissa neuvotteluissa tähän. Mr. la parola. Kiitoksia. Sitten Herra Lange. Schön, Herr Piper, ich denke... Kiitoksia, Herra Piper. Minä uskon, että meidän CO2-lainsäädäntömme on täällä vahvistanut Euroopan autoteollisuuden kilpailukykyä, kun katsotaan maailmanlaajuisesti, minne ollaan menossa, ja katsotaan maailmanlaajuista kakun osaa, mikä eurooppalaisella ajoneuvolla on, niin ei voi kyllä valittaa tästä. Nyt tähän lainsäädäntöehdotukseen pari kommenttia. Myös, myöskään tässä ei voida odottaa tätä ihmeellistä maailman sykliä. Tästä keskusteltiin jo paljon aikaisemmin. Tämä liittyy myöskin kilpailuasioihin. Tuletko Amerikkaan hyväksymään maailmanlaajuisen testisyklin vai ei? Olen samaa mieltä, että tämä pitäisi valmistaa. Ja 15 mennessä, jos ei ole onnistunut, niin pystytään sitä vanhassa syklissä. Koska muuten tämä vaan venyy ja paukkuu tämä menettelytapa, ja se ei koskaan lopu. Ja meillä on sitten loputtomia keskusteluja maailmanlaajuisesta testisyklistä. Tällaista me ollaan käyty jo pitkän aikaa. Ja tässäkin yhteydessä meidän pitäisi katsoa sitten, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Tämä pitäisi määritellä selkeästi. Meillä on EUn liikenne valkoisessa kirjassa vuoteen 2015 mainittu jo selkeät sävelet. Ja sitten nämä superponukset vielä. Herra Piper, en tiedä voidaanko tämä liittää määrään. Tämähän liittyy vähän teollisuuspolitiikkaan, eli vähän ajoneuvoja tuottava valmistaja, se olisi sillä ehkä helpompaa sitten odottaa, kun paljon valmistamalla. Ehkä voidaan liittää tämä vaikka myyntimääriin, eikä niinkään volyymiin. Sitten eko ajoneuvot. Tässä menettelytavan pitää olla yksinkertaisempaa, että innovaatiot tulevat nopeammin markkinoille. Olen tehnyt kysymyksen komissiolle, miksi vain yksi menettelytapa on hyväksytty viime vuosina, ja komissio lupasi tehdä yksinkertaisemman menettelytavan, ja toivottavasti näin tapahtuu, koska tämä pitäisi muuten ottaa sitten huomioon lainsäädännössä. Eli selkeät säännöt superponuksille ja selkeät säännöt jatkotoimille vuoden 2020 jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Langen. Danke. Kiitokset. Palaisin vuoteen 2008. Silloin minä olin esittelijänä ensimmäisestä kompromissista, ensimmäisestä paketista 95 eh, gramman tavoitteesta. Silloin todettiin, että tämä oli ja kunnianhimoista, se johtaa ongelmiin. Kuitenkin kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit saimme tämän tavoitteen läpi kollega Lange, joka silloin ei ollut mukana, niin tämä innovaatio myöskin sitten osoittautui käytännönläheiseksi myöhemmin. Haluaisin tehdä viisi kommenttia tähän. Ensinnäkin komission tekemät ovat pelkästään teollisuuspoliittisia. Tämä ei liity mitenkään enää CO2-päästöjen vähentämiseen, koska CO2-päästöjen vähentämistavoitteet ovat jo äh, vaikka maailmanlaajuisissa ilmailusopimuksissa ja muissa, ovat tällä hetkellä epäonnistuneet. Ja toinen asia, tämänhetkiset menetelmät ovat onnistuneet, koska tässä on ekoinnovaatio, superbonukset ja teknologiset kannustimet, jotka ovat yhdessä antaneet kannustimen sille, että voidaan saavuttaa pitkän tavoitteet. Ja nyt, jos me teemme uuden pitkäaikaisen tavoitteen 95 gramman rinnalle, ja Rova Holhan tämä mainitsi täällä, niin tällöin vaadimme liikaa teollisuudelta. Ja tällöin pidämme itseämme joka insinööreitä ja parempina, että me todetaan, mitä voidaan tehdä, sillä 2020 jälkeen silloin mitä uusia enää voi saisi laskettaisiin markkinoille, saisi käyttää yli kolmea litraa per 100, litraa, 100 eh, kilometriä. Tämähän on ihan illuusio. Silloinhan Euroopan teollisuus voi pistää ovensa kiinni. Ja sitten täältä valitteluista suurista autoista ja niiden pitkän ajan eduista kuluttajille eivät toteudu, koska me tähtäämme liian korkealle. Edustaja Hallin mietinnössä, jossa hän esitti jo tätä asiaa vuonna 2008, mitä hän tällä hetkellä esittää tätä jalanjälkiajatusta. Silloin jarittiin 75 grammaa ja sitten sy- testisykli ja raja-arvokurvi, kaikki nämä ovat silloin mukana siellä, mutta me löysimme kuitenkin toisen kompromissin. Ja nyt autollisuuden hyvän työn jälkeen ei ole mitään syytä tiukentaa näitä tavoitteita, enkä ymmärrä komissiotakaan. Toisaalta he vaativat johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa ja toisaalta sitten taas komission eh, jossain toisessa yhteydessä tehdään muuta. Toisaalta antaa tukiaisi, tukiaisi jossain ja toisaalta sitten taas ö, eh, tiukennetaan sääntöjä. Tämä ei sovi yhteen. Tämän takia haluaisin Piperia, ja Presina ja Langeja tukea todeta, että meidän pitää varovaisesti edetä. Ja jos meillä olisi sitten pitkän ajavälin tavoite, niin sitten eihän sitä voi heti olla viisi vuotta tämän jälkeen, tämän jälkeen muuttaa, vaan vaikka 15 vuoden päästä. 75 grammaa 235 on ehkä realistinen, realistinen tavoite, mutta ei aikaisemmin. Kiitoksia. Kollega Vidal Quadras, prego. Kiitoksia. Sitten Vidal Quadras, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus muuttaa asetusta, että määriteltäisiin ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen vaihtoehdot on hyvin samanlainen kuin edellinen kevyitä hyötyajoneuvoja koskeva asetus. Siksi myöskin tarkistukset ovat samanlaisia ja keskusteluiden tehokkuuden parantamiseksi ehdottaisi sihteeristä, jos koordinaattoreille sopii, sitä täytyy päättää, että tulevaisuudessa näiden kahden asetusten keskustelut voitaisiin yhdistää, pitää yhteiskeskusteluja, koska kyseessä on enemmän tai vähemmän sama asia. Ne voitaisiin yhdistää, yhdistää yhdeksi kohdaksi esityslistalla. Tämä nyt on vain ehdotus. Mitä tulee Rava Hallin lausuntoon, meillä on tärkeä näkökohta, eli komission pitäisi kannustaa erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen kehittämistä, koska tämä on kuluttajalle hyödyllistä. Kiittäisin myös Fiona Hallia siitä, että, että hän kiinnittää huomiota eroihin sen su- suhteen, miten ää, päästöjä testataan verrattuna todellisiin päästöihin, koska ne antavat vinoutuneen kuvan tilanteesta. Olemme samaa mieltä, että täsmällinen testijärjestelmä pitäisi luoda epätarkkuuksien välttämiseksi, mutta minun mielestä pitäisi odottaa maailmanlaajuista harmonisoitua kevyneiden ajoneuvojen testijärjestelmää. Ei ole järkevää mielestäni käyttää nyt yhtä järjestelmää komission ehdottama 2015 ja sitten kolmatta, kun maailmanlaajuinen harmonisoitu kevyten ajoneuvojen testisykli on valmis. Ei muuteta asioita koko aikaa. Pyritään vähän vakauteen. En näe myöskään tarvetta tässä ehdotuksessa asettaa kaksi 2025 tavoitetta. Me olemme nyt päättämässä 2020 tavoitteista. Eikä mielestäni pitäisi löydä lokkaa 2025 vaiheeseen. Meidän täytyy nähdä, miten edetään 2020 mennessä. Teollisuus tietää, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja kun meillä on joku hyvä tavoite, se hyvä keskittyä tämän tavoitteeseen pääsemiseen ja sitten voisi päättää uusista tavoitteista, kun meillä on uutta tarkempaa tietoa päästöjen laskemiseksi. Joten rauhoitutaan, Fiona. Kiitos. Kramer, prego. Kiitoksia sitten kollega Kramer, olkaa hyvä. Vielen dank. Ähm, Kiitoksia. Fiona Hallin lausunto, josta keskustelun enemmän vähän sitä, mistä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Vaikkakin 5 grammaa vahvistetaan siis vuoden 2020 saakka. Haluaisin nyt katsoa yhtä asiaa, joka on myös tässä lausunnossa mukana, Fiona. Mitään automaattista yhteyttä kunnianhimoisen CO2-lainsäädännön ja autovalistajien menestyksen kanssa ei ole. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan CO2-mestari on myöskin samalla se valmistaja, jolla on paras taloudellinen ja, ja ongelmallinen tilanne myöskin. Eli on tärkeää katsoa jotain asiaa. Jos katsotaan kaikki, onko CO2 lainsäädäntöä maailmassa. niin on vaikea kyllä verrata keskenään, mutta jos ne katsotaan yhdessä ja katsotaan yhteistä nime, nimittäjä, niin Eurooppa on mestari CO2-päästöjen suhteen. Me tiukki, tiukimpia tässä. Jos katsotaan sitten vuoden 2020 jälkeisiä tavoitteita, niin on tietenkin täyttiä rajoja, jotka ovat fysikaalisesti mahdollisia tämänhetkisen teknologian puitteissa – Meillä on tällä hetkellä melkein kaikki polttomoottoreita autoissa. Ja meillä on nekin sellaisia ajoneuvoja, että meillä on tällainen niissä tekniikka käytössä, jotka, joka tällä hetkellä on mahdollista käyttää. Eli sitä, mitä tehdään tulevaisuudessa, pitää tutkia myöskin. Tutkia sen tavoitteet olla oikeasti 70-75 grammassa, mutta en usko, että valiokunta pystyy tällaisia asioita täällä määrittelemään tänään. Ja sitten vielä viimeinen kommentti. Ehkä kollega Trantanin kanssa voitaisiin keskustella tästä asiasta. Emme voi jättää avoimeksi sitä, että minkä testisyklin syklin mukaan vuonna 2020 jälkeiset tavoitteet luodaan. Jos uusi te- testisykli on olemassa, takaa sitä pitää käyttää. Jos ei sellaista ole, niin sitten pitää myöskin määritellä se, että vanhat on niilläkin käytössä. Mutta emme voi luoda uutta tavoitetta ilman, että tiedetään, mikä testisykli on käytössä. Koska tämä on matemaattisesti, teknisesti toisensa liittyvä asia, että pitää ensin määritellä, jotta teollisuudella on sitten suunnitteluvarmuus. Grazie, la parola alla... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro komissiolle näistä kahdesta asiasta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos rouva Piperille ja rouva Hallille lausuntoluonnoksista. Palaisin ajassa kevyisiin hyötyajoneuvoihin – fokusoisin kommenttini kahteen asiaan, tämän uudelleenarviointiin ja superbonuksiin. Mitä tulee tähän uudelleenarviointiin, komissio sanoi, että 2014 arvioidaan uudelleen ja asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet 2020 ajanjaksolle silloin. Näin me olemme tehneet ennen 2000 2020 tavoitteet asetettiin 2011. Tuotteilla on yhdeksän vuotta sopeuttaa tuotantosykliä. Me tiedämme, että kevytten hyötyajoneuvojen syklit ovat pitempiä kuin ajoneuvo, muita ajoneuvoja. Ja 2014 sääntöjen antaa antaisi siis samanlaisen 90 vuoden horisontin. Tällähän on vaikutuksia maailmanmarkkinoille. Monemmat ovat puhuneet tiekartasta tai liikennealan valkoisesta paperista. Nämä pyrkivät ää, päästöjen vähentämiseen koulutussektorilla ja yleisemmin. Ja tätä kautta on hyvä ja oikein, että teollisuus tietävät, mihin ollaan menossa. Tätä kautta me asetamme pitkän aikavälin tavoitteita. Sitten superbonukset. Täytyy muistaa, että tämä on 2017 170 grammaa per kilometri ja meidän datamme mukaan. Ja se heijastuu vaikutusarvioista 2010 prosenttia kevyten ajoneuvojen 180 grammaa. Se on 6 gramman päässä pitkäaikavälin tavoitteissa, mutta superbonus tarkistuksessa tämä tavoite heikkenee. Ensinnäkin se heikkenee koska kynnys tippuu 50 grammasta 87 gramman keskiarvoon tällä 50 prosentin rajalla. Sitten tässä on tämmöinen kerroin 2017 ja 2017-2019 näitä tavoitteita voi kasata ja kattokin lisääntyy 25 000 100 000. Ja se vastaa Volkswagenin tai Daimlerin vuotuista myöntiä. Ja tämä 105 grammaan saavutettava tavoite tulee tässä heikennetyksi. Jos ajatellemme 2020 pitkäaikavälin tavoitetta, meistä keskimääräinen kustannus on 450 euroa per kevyt ajan, hyötyajaneuvo. Mutta no, superbonukset he, heikentävät tätä. Tämä mahdollistaisi, että hiilidioksidipäästöt kasvaisivat kahdella miljoonalla tonnilla 2020-2030 välillä. Täytyy myös muistaa, mitä Jorkomers PK-yritysten liitto on väl- kertonut ää, äh, usealle jäsenelle. He haluaisivat kunnianhimoisempaa 118 grammaa 2020, koska se säästää toimilta rahaa. PK-yritykset haluat tavoitteen tiukentamista. Sitten puhuisin jostain, joka on relevanttia kumpaankin lausuntoon liittyen sekä kevyet hyötyajoneuvot että autot, henkilöautot. Tämä tekst, testisykli on se, mihin valmistajat ovat tottuneet ja joka meillä on ollut, mutta, mutta monta vuotta LTV, monta vuotta on kestetty YK alaisena tätä kevyttä hyötyneiden testisykliä on kehitetty ja uskomme, että tänä vuonna, ensi vuonna se valmistuu ja sen jälkeen pääosastamme pyrkii täyttämään panemaan sitä lainsäädännössä. Kestää aikaa sen, kun se voimaan astua, mutta se voidaan tehdä jo nyt. Olemme molemmissa ehdotuksissa sanoneet, että tulemme rukkaamaan sykliä, että se olisi yhtä tiukka, tiukka, emme aio mennä pitemmälle. Meidän täytyy, että tämä tästä kevyttä hyötyä nämä testisyklistä ei tule mikään sivupolku. Ja sitten henkilöajoneuvot. Ensinnäkin pitkän aikavälin tavoitteesta puhuminen – on totta, että Yhdysvalloilla on 2025 tavoite. Tämä 70 gramman tavoite 2025 on kunnianhimoinen noin 6 prosenttia vähennyksiä tällä hetkellä nykyteknologialla Olla, Joskin useamman valmistajan pitäisi siirtyä hybridia ajoneuvoihin. Olemme tarkastelleet tätä tavoitetta 2020 tasolla. Tällä on kustannus, mutta laskemme, että mediaaniautolle omistuskustannukset ja hyödyt yhteiskunnalle ovat suuremmat kuin kustannukset. Superbonus-tarkistus autolausun henkilöauto, henkilöauto lausunnossa. Komissio painii myös tämän kysymyksen kanssa, se näkyy meidän ehdotuksessa. Sillä on puolensa, se on teknologisesti neutraali, valmistajilla on kannustin ja sisäisiä säästöjä 2020-2030 välillä, mutta, mutta jos kertoimia kasvatettaisiin sitä, mitä komissio ehdottaa, niin säästöt ovat pienempiä. Ja sitten kysymys jalanjäljestä vaikutusarviossa katsomme kysymystä tarkkaan ja määrämme, että tämä on tällä kustannushyötysuhde. Mutta se, että jos valmistellaan näitä mahdollisuus jo nyt 2020 mennessä, tämä, niin tämä jotain datakysymyksiin ja täytäntöpanon kanssa ongelmia, mutta olen tehnyt silloin ryhmille ja valmistelen selväksi, että 2020 jälkeen asian pitää palata. Meidän täytyy ymmärtää lähestymistavan hyödyt ja haitat. Ja sitten ekoinnovointi. On totta, olemme uudelleen arvioineet prosessia. Meillä on yksi hyväksytty ekoinnovointi, toinen on käsittelyssä ja odotamme lisää teollisuudelta. Kiitoksia. Pyydän anteeksi. Mutta kyllä minun takia olemme nyt ja myöhässä, että liikaa aikaa tähän ja 11 tulee sitten ministeri, joten nyt edustaja Hall vielä. Olkaa hyvä. Thank you and thank you very much um, to everybody. Kiitoksia, kiitoksia kaikista kommenteista, ja oli hyvin avuliasta meille. Ja olen tyytyväinen, koska olen huomannut, että tässä on yhteisymmärrys siitä, että vuonna 2020 tavoitteiden suhteen ruveta niitä rukkaamaan tässä vaiheessa, että tästä ollaan samaa mieltä. Pari asiaa vai, jotka täällä on mainittu. Globaali kilpailukyky. Olen samaa mieltä herra Langen kanssa. Meidän pitää todellakin olla varovaisia, ettei me jää jälkeen muista. Enkä ehdottaa pelkästään tehdä EU-ssa, vaan kaikkialla maailmassa. Ja yksi asia, mitä emme halua on, että meidän teollisuutemme, teollisuutemme jäkisi jälkeen kilpailijoistamme muilla markkinoilla, joilla on myöskin tiukempia vaatimuksia CO2-päästöjen suhteen. Sitten tämän, voidaanko pystyä maksamaan tämän? Niin, kyllä. Kyllä maksu siis tässä ostovaiheessa olisi ehkä korkeampi, mutta tämän elinkaaren aikana säästettäisiin rahaa. Ja kuluttajat näkisivät tämän. Mitä minulla valittaa näin joka päivä, on se, että kun tankataan auto bensalla tai diisellä, niin sitä ihmiset ovat huolissaan näistä kuluista. Koska tämä on kaikki rahaa, joka jää pois paikallisesta taloudesta. Jos katsotaan sitä elinkaarta, niin silloin sitä auttaa bisnestä ja kuluttajia samanaikaisesti, koska vähennetään polttoaineen kulutusta. Ja kuten Langen totesi, pitäisi ehkä selventää tätä. Tästä puhut, tässä puhutaan nyt keskiarvotavoitteesta, että jokaisen muut ajoneuvon pitäisi noudattaa 70 gramman tavoite vuoteen 2025 mennessä. Tätä en ole todennut. Tämä on siis keskiarvo tuottajalle keskiarvona. Sitten kiitokset vielä Kuotarsille siitä, että kysyntää pitäisi lisätä. No tosiaan kappaleessa ei ole oikein tilaa tälle, mutta, mutta on tärkeää, mitä meidän hallituksemme tekevät, mitä paikallisviranomaiset tekevät. Täällä on parhaita käytäntöitä. Täällä on aivan loistavia esimerkkejä vähäpäästöisistä ajoneuvoista, jotka kollekin ovat tulleet markkinoille ja pitäisi katsoa tätä myös. Ja lopuksi testisykli ja UNICEF unessa. Periaatteessa meillä on ongelma sen suhteen, että odotettaisiin, ja ongelma on se, että me olemme eurooppalaisia politiikkoja tekemässä eurooppalaisia päätöksiä, ja en usko, että on oikein, me pelkästään me pistämme kädet syliimme ja odotamme ja annetaan tämän sitten jatkoa UN YK-komiteassa. Ja meillä on eurooppalainen testisykli olemassa, kuten komissio totesi, ja usko, että meillä on vastuumme katsoa sitä. Ja kuten komissio totesi, niin unisen sykliin voida tehdä tarpeelliset muutokset teknisellä tasolla, mutta ei pidä pestä käsiämme, käsiämme tästä, että mukaan meillä on mitään mahdollisuuksia puuttua tähän. Kyllä meillä poliitikkoina on myös vastuumme. Ja lopuksi kollega Kramerille. CO2-päästöt ajoneuvoille on osa suurta kuvaa, eikä tässä pyritä tietenkään suojaamaan autoteollisuutta. Totta kai, että meillä on ajoneuvoteollisuus, täällä on toinen asia, ja taas CO2-päästöt on toinen asia. Eli tässä pyritään tekemään yksi asia tehokkaasti all... Kiitoksia kollega Hallille ja muistutan nyt siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 31. tammikuuta kello 12. Ja tarkoitus olisi äänestää tässä valikunnassa 19. maaliskuuta. Mitä tulee Vidal Quadrasin ehdotukseen, niin että yhdistettäisiin näiden kahden asian keskustelu tähän tarvittaisiin kahden valmistelijan sopimus, eli että Hall ja Piper sopisivat tästä yhdessä. Sitten menemme seuraavaan asiaan. Muistuttaisin tässä vaiheessa, että kello 11 Irlannin ministeri tulee tänne ensimmäistä kertaa. Hän on siis Pat Rabbit. Ja näin ollen meidän on hyvin tarkkaan pidettävä kiinni puheajoista. Pahoittelen, jos olemme nyt vähän myöhässä, mutta nyt meidän on pidettävä kiinni ajoista. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Kollega Kelly, olkaa hyvä, viisi minuuttia. Uh, thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Viittä minuuttia tähän ei mene, kun meillä on nyt tiukat aikataulut ja rajoitteet. Yleisesti sanoisin, että tämä asetus ne ovat nyt kri- ja keskust- ovat kriittisessä keskusteluvaiheessa. 917 tarkistusta tällä hetkellä. Ja paljon kiinnostusta kautta ryhmien. Aluksi sanoisin, että tilanne tässä on samanlainen kuin mihin Markus Pipper ja Fiona Hall viittasivat Euroopan kilpailukyvyn suhteen. erityisen siihen, minkälaisia seurauksia komission ehdotuksen täytäntöönpanolla on. Ja valitettavasti e- e- tämä koskee myös jotain Albrechtin tekemiä, mietinnössä tekemiä ehdotuksia. Näillä on samat vaikutukset. Sitä täytyy olla tietoinen. Vaikutusarvio, joka saatiin jouluna se on jossain määrin ohitettu, mikä on yllättävää. Itressä täytyy ajatella tämä huomioon. Aika huolestuttavaa. Että hirveän monet ihmiset ajattelevat, että, että jos yrityksiä ja pk-yrityksiä haluaa olla, ei soille kuluttajia. Mutta Kyseessä on sama ryhmä. Kysymys on erityisesti työpaikkojen luomisesta EU-ssa. Ja silloin täytyy ottaa huomioon, miten lainsäädäntö vaikuttaa teollisuuteen Euroopassa. Että meillä täytyy olla voimakalailla tässä. Ja poliittisesta ryhmästä riippumatta velvollisuutemme on erityisesti tässä valiokunnassa – heijastella teollisuuden tarpeita. Olen se tarkistuksessa ottanut huomioon. En puhu kaikista, pari mainitsen kuitenkin. Jos en ole viidessä minuutissa lopettanut, niin katkaiskaa mikrofoni. Tarkistusartiklaan kaksi, joka täsmätään tätä anonymisointi ei kuulu tähän. Ja tässä saataisiin selkeytettyä ja valvojan määrittely selkeyttään. Valvoja on miksi ja sitten käsittelijä on määrittelee miten. Sekin on selkeyty. Ja sitten pseudo-anonymisointi ja sen käsittely. Sitä keskusteltiin eilen. eilen. Meillä, oli, meillä on kolme varjon esittelijää ollut. Eilen käytiin kohdat luvut 1, 2, 3 läpi. Yritämme päästä Savod, tässä on mahdollisuutta 77 kompromissi. Mutta paljon täytyy vielä saada aikaan. Äh, täällä on paljon kistan alaisuutta pseudonymisoituin ja äh, sala kirjoitusmuodossa olevaan dataan. Sitten tämä valvoja-käsittelijä-kysymys ja sitten datan minimisointikysymys, joka on olennaista bisnekselle. Se pitää myös yksinkertaistaa tämän käsittelijä- ja alakäsittelijän rooli. Ja minä olen selkeyttänyt tätä omassa tarkistuksessani ja poistan tämän. Täytyy myös olla perillä pilvipalveluista. Meillä on tarkistus 26, joka jälleen heijastelee datan minimointia realiteettina tässä tapauksessa. Meillä on uusi artikla 23, joka liittyy verkko- ja turvallisuusinformaatio, joka on legitimiteetti, legitimi intressi. On tärkeää ottaa ne huomioon. Artikla 33 kohta 1 luo pk-yrityspoikkeuksen tietosuojan vaikutusarvioinnista. Koska prosenttia tällä alalla PK-yrityksistä ei neljä vuotta pitempään toimi. Tämä on idealistinen ja haitallinen ehdotus. 34.1 artikla on postettu. Haluamme vähentää byrokratiaa ja ennakkohyväksyntää. Se lisää turhaa byrokratiaa. Meillä on sertifiointimekanismit artiklassa 39. Ja mitä tulee kansainvälisiin tiedonsiirtoihin, joka on iso kysymys. Meillä on pari tarkistusta. Artikla 41, joka selkeyttää ää, rekisterinpitäjät ja käsittelijät. Ja sitten 4a, joka tämä käsittelee datamyyntiä. Ja tässä pyritään tukemaan hyvää yritysten hallintaa. Tässä pyritään palkitsemaan niitä, joilla on hyvä yrityksen hallintojohjausjärjestelmä, corporate governance. Aika alkaa loppuun. kaksi kohtaa vielä. Artikla 58 poistetaan, joten sitovat säännöt jota pitäisi alistaa tämä johdonmukaisuusmekanismille, ole tarvittava... Jo, niin, haluan poistaa myös komission roolin tässä konsistenssimekanismissa. Aika loppu siinä se. Grazie, kollega. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Seuraavana Tikau. Olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Keliä yhteistyöstä. Meillä on jo selkeä aikataulu varjoesittelijöiden kokouksia varten. Eilen oli kaksituntinen erittäin hyvä ja hedelmällinen kokous näistä tarkistuksista. Me aiomme tukea kaikkia tarkistuksia, joiden tarkoituksena on vähentää komission mahdollisuuksia tehdä delegoituja säädöksiä erityisesti, kun ajatellaan niitä asioita, jotka liittyvät teknologiseen neutraali, neutraalitu, neutraalisuuteen sisäänrakennettuun yksityisyyden suojaan ja oletusarvoiseen yksityisyyteen. Oletamme, että asetusta sovellettaisiin myös Euroopan unionin toimielimiin – emme ymmärrä, miksi näitä näin tiukkoja sääntöjä sovellettaisiin ainoastaan yrityksiin ja pk-yrityksiin, eikä niitä sovellettaisi EUn toimielimiin, jotka kuitenkin myöskin käyttävät henkilötietoja. Meistä on myös tärkeää, että joitakin määritelmiä selvennettäisiin. Puhuimme tästä myös eilen. koskien anonyymejä ja pseudoanonyymejä tietoja. Kuten valmistelija Kelly sanoi, jatkamme tämän asian käsittelemistä, koska nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja on erittäin tärkeää, että kaikki määritelmät olisivat hyvin selkeitä. Sitten on täällä on yksi asia, joka meistä tuntuu vai, tärkeältä. Se koskee kansainvälisiä sopimuksia. Olemme tehneet tarkistuksen ja pyytäneet, että otettaisiin viiden vuoden siirtymäaika käyttöön ja tämän ajan aikana allekirjoitetut kansainväliset sopimukset olisivat voimassa, mutta aloitettaisiin jo neuvottelut, jotta nämä kansainväliset sopimukset voitaisiin sopeuttaa. Ne ovat tällä hetkellä EU-lainsäädännön yläpuolella ja olisi sopeutettava Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen. Viittaan tässä esimerkiksi sopimukseen, joka koskee matkustajan tietoja ja niiden rekisteröimistä. Tehän tiedätte, että Siihen asiaan liittyy paljon kysymysmerkkejä henkilötietojen suojan osalta, joten on tärkeää tehdä selväksi, mikä on sovellettava lainsäädäntö kansainvälisissä sopimuksissa. Edelleen on tärkeää, ettei asetus olisi löysempi kuin direktiivi. Siksi olemme pyrkineet vahvistamaan niitä säännöksiä, jotka liittyvät konsensukseen. Haluaisimme, että konsensus olisi täysin eksplisiittinen ja että siitä olisi tieto. Me vastustamme tällaisten kansalaisten profiilien laatimista. Tietojen osalta haluaisimme tukea komission roolia ja tätä 24 tunnin sääntöä. Kannatamme myös yhden lukun periaatetta kansallisella tasolla. Tiedämme, että tulemme tekemään hyvää työtä varjoesittelyiden kesken. Haluaisimme nyt vain saada aikaan helposti tote- sovellettavan asetuksen, jonka kansalaiset ymmärtää. Olena. Um, also from the ALDE group. Uh... Kiitoksia ALDE ryhmän nimissä yhdessä kollegoiden kanssa. Meillä on muutamia tarkistuksia. että saada suhteellisuus ja joustavuus mukaan tähän säädökseen. Olemme pyrkineet määrittelemään tiedon ja hyväksynnän määritelmät paremmin todentain, että, että se tieto, joka, jonka pohjalta voidaan tunnistaa henkilö, on tämän säädöksen kohteena. Ja tämän pitäisi olla vain pelkästään suuntaantavaa, ei pelkästään määrävää tietoa. Ja sitten katsotaan vaikka yritykset, jotka, jotka ovat EUn ulkopuolella, ja ne voivat käyttää edustajansa EU-ssa, voivat käyttää näitä yhden luukun järjestelmän etua hyväkseen. Mä olen myöskin pyrkinyt erittelemään tietosuojan muista kentistä, kuten kilpailusta ja muusta lainsäädännöstä, että voidaan katsoa näitä tarkemmin. Sen lisäksi uskomme tietyt sektorit, jotka ovat jo ylisäänneltyjä tällä hetkellä. Niille pitää antaa lisätaakkaa enää, eikä tämän määräyksen pitäisi haitata heidän toimintansa, vaikka luotto ja liisaus tai tutkimus ja terveydenhuoltosektorit. Tietenkin tiedon valtuutettujen pitäisi olla hyvin tietoisia velvollisuuksistaan, kun taas se tiedon käsittelijän pitäisi myöskin tietää omista toimistaan, että miten he toimivat henkilötietojen suhteen. Tässä on annettu myöskin poikkeuksia PK-yrityksille, jotta voidaan taata, että heidän ei tarvitse nimetä tietosuojavaltuutettua tai tehdä yksityisyysarviointia heidän ensimmäisen kolmen vuoden aikana, toiminnan aikana. Ja vain ne pk-yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoa ydintehtävänään, he kuuluisivat tämän määräyksen piiriin. Totta kai meidän pitää luoda oikeat puitteet henkilötietojen suojaamiselle, mutta ei saa unohtaa sitä teollisuuden vaikeaa taloudellista tilannetta tällä hetkellä on olemassa, että liian määrävä lainsäädäntö ei auta henkilötietojen suojaa, vaan haittaisi yritystemme kilpailukykyä. Kiitoksia. Grazie. La parola alla collega. Kiitoksia sitten Anders Dotter. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä valiokunta on asettanut äh, teollisuuden johtajuutta. Me olemme tällaisessa telekom-lainsäädännössä Euroopan tasolla ja sitten myöskin taajuuspolitiikassa. Nyt, kun meillä on talouskriisi, meidän pitäisi luopua tästä perinteestä nyt enemmän kuin koskaan tarvitaan voimakasta johtavuutta Euroopan markkinoissa. Eikö me saa antaa periksi pienen teollisuuden osan vaatimuksille. Me haluamme tietosuojaa Euroopan kansalaisille, joka on ollut olemassa jo 20 vuotta. Olemme käyttäneet nämä 20 vuotta perehtyen tietosuojan vaikutuksia. Meillä on akateemista tutkimusta ja meillä on oman politiikkaosastojen raportteja. Ne kaikki osoittavat, että me tarvitsemme voimakkaampaa tietosuojaa. Kansalaiset ja pienet yritykset, niillä ei ole riittävää luottavuutta tietosuojalainsäädäntöön nykytilanteessa. Meillä on myös lisää huolen aiheita, mitä tapahtuu oikeusvaltioperiaatteella ja kan- kansalliselle turvallisuudelle. Monet jäsenvaltiot e ovat suoraan kokeneet, miten yksityiset kansalaiset menettävät identiteettinsä ja kontrollin. Siksi meillä on tietosuoja lainsäädäntöä. Voimakkaassa demokratiassa täytyy olla oikeus yksityisyyteen ja heidän henkilökohtaisen informaation säätelyyn. Ja kun minä tapaan minun ikäisiä ihmisiä puhun heille politiikan parantamista tällä alueella usein, äh, tämä ällistyttävää kyynisyyttä ja luopuneisuutta, alistuneisuutta. Vaikeapa ihmisiä on syyttää. Meillä on niin yksinkertainen tehtävä. Meillä on tieteellinen pohja, meillä on instituutioiden raportit, meillä on tietosuojaviranomaiset artikla 29 mukaisesti, meillä on työryhmäkokemuksia. Meidän valiokuntamme on tehnyt kaksi tutkimusta tietosuojasta ja innovoinnista. Molemmat toteavat, että Euroopan tietosuojajärjestelmä on antanut Äh, Euroopalle kilpailuetua kansainvälisesti, mutta meillä on 1917 tarkistusta, jotka vakavasti vievät pohjaa Euroopan kansalaisten kansal- ihmisoikeuksilta. Jos ne hyväksytään, ne tuovat peruuttamatonta haittaa Euroopan kansallisten luottamukseen yrityksiin, ne heikentävät kotoperäisen teollisuuden kilpailukykyä ja myöskin vähentävät luottamusta meihin. Joten olen samaa mieltä, mieltä niiden kommenttien kanssa että meidän täytyy säilyttää ainakin se tässä on vuodelta 1995. Tämä on vähiten kunnianhimoinen tavoite, jonka voimme itsellemme asettaa, tai, ja kollegat ja valkoinen jäsenet vetoa tehneet, että me säilytämme voimakkaan poliittisen ja teollisuuden johtajuuden strategian. Se on ollut menestyksekäs aikaisemmin, ei ole mitään syytä, miksei se jälleen olisi sitä. Nyt ei ole oikea hetki antaa periksi lyhytaikaiselle vaatimukselle, jota erityisedut esittävät. Nyt on laitettava suuntaa ja tehdä päätöksiä. Me tiedämme, mitä jotka me tiedämme, että valitsemme haluavat. Ja heillä on oikeus myös tähän. Kiitos. Grazie alla collega Andersdotter. Kiitoksia. Seuraavana kollega Chichester, olkaa hyvä. Um, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia. Puheenjohtaja, ehkä otan ajan käyttöön niin sillä, että en pyytäisi puheenvuoroa, mutta haluan vain todeta, että haluan onnitella esittelijää hyvästä työstä ja tuen häntä. Kiitoksia. Grazie, kollega Chichester. La parola al... Kiitoksia. Tästä sitten Del Castillo, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, pues, eh, señora presidenta, el tiempo... Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaa on vähän, joten en ehkä ihan yhtä lyhyesti puhu kuin kollega Chichester, mutta aika lyhyesti kuitenkin. Luulenpa, että tämän asetuksen tarkistus ehdotuksen tarkoitukset liittyvät tiiviisti digitaaliyhteiskunnan kehittämiseen. Ja tässä mielessä uskon, että kollegamme Kelly on osunut aivan oikeaan, kun hän on valinnut tällaisen suuntauksen ja ottanut mukaan digitaaliseen todellisuuteen liittyvät elementit, joita ennen ei ollut olemassa. Esimerkiksi asiasta on koko ajan keskusteltu, kun liittyy näihin vastuihin, rekisterin pitäjän ja henkilötietojen käsittelijän rooliin, niin komission ehdotus kaiken kaikkiaan kaikilla hyvällä tahdollakin merkitsi kyllä tietynlaista sekaannusta näissä vastuukysymyksissä. Ja olen sitä mieltä, että tämä valiokunnan ehdotus herra Kelin ehdotuksessaan, jossa myös monet varjoesitellyt ovat olleet mukana, saavuttavat sen tilanteen, että ainakin ITREstä lähtevä teksti olisi selkeämpi. Tämä on parannus ja hyvä panos, ainakin eh, kun ajatellaan näitä digitaalimaailman eh, toimijoita, eikä silti vahingoiteta internetissä kehittyvään eh, kehitykseen. Innovaatio aivan ehdottoman välttämätöntä. Nämä ovat innovoivia tekniikoita, niitä ei voida tukahduttaa sääntelyllä. Ja kun näistä sanoksista ei sitten kuitenkaan käytännössä ole hyötyä, koska tekniikka menee nopeammin eteenpäin. Minusta tämä on hyvin tasapainoinen ehdotus. Olen jo, olemme jo moneen kertaan tästä tässä valiokunnassa keskustelleet ja nyt haluaisin vain kiittää valmistelijaa tästä työstä. Mielestäni hän on tehnyt loistavaa työtä. Kiitoksia. Grazie, la collega del Castillo. La parola... Kiitoksia del Castillo. Sitten Vidal Quadras. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä tämä koko tietosuojadirektiivi, joka hyväksyttiin vuonna 1995, on tärkeä. Ottaa huomioon, mikä suuri edistysaskel teollisuudessa on tehty sen, näiden muutosten jälkeen. Komission ehdotukset tulevat ihan oikeaan aikaan. Ja toivottavasti ne johtavat tietosuojan harmonisointiin Euroopan unionissa ja antaa mielen rauhan kaikille niille, jotka käyttävät näitä hyväkseen. Kiitän edustaja Keliä hänen työstään lausunnon tekemiseksi ja erityisesti sitä, että hän pyrkii vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa sallimalla innovaation ja taloudellisen kehityksen edistyön ilman suurta hallinnosta taakkaa. Hän pystyy, hän vähentää tätä taakkaa myöskin, että tietosuojapalveluiden pitää osoittaa, että hän noudattaa tätä säännöksiä, mutta, mutta ei kaikissa määräyksissä tietenkin, vaan, vaan silloin, kun pyydetään tätä. Mutta teollisuuden pitää pystyä tekemään oman tehtävänsä turvallisesti, tietäen, että he käyttävät tietoja oikealla tavalla, oikeisiin tarkoitusperiin, erityisesti vaikka petostoiminnan estämiseksi, tai että yritykset käyttävät asiakastietoja luodakseen henkilökohtaisia faileja asiakkaista myynnin edistämiseksi – ja anonymisointi voi olla myöskin hyvin auttavaa tässä yhteydessä. Samasta syystä tietosuojelusta raportoimisen tiukat aikarajat, niitä pitäisi välttää, mutta taas myöskin joustavia seuraamuksia pitäisi noudattaa. Hyvää työtä, edustaja Keli. Tuemme teitä. Grazie, kollega Vidal Quadras. La parola ora alla Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Ich fasse mich kurz. Ähm... Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Komissio odottaa innolla tarkistuksia. Meidän pitää taata se, että meillä on tulevaisuuden takava määräys, joka suojaa henkilöitä tarjoaa heille parhaan mahdollisen suojan, mutta ottaa myöskin yritysten ja tietojen käsittelystä vastaavien henkilöiden vaatimukset huomioon. Komissio aina pyrkii välttämään byrokratiaa ja niin meidän jotuksen meneekin juuri tähän suuntaan, mutta samalla pitää taata se, että on selvää, että henkilötietojen suoja perustuu oikeusvarmuuteen ja että se on tarpeen kaikelle yritystoiminnalle. Ja henkilötietojen suoja ei ole mikään ristiriita innovaation kanssa, vaan eroton edellytys sille, että Euroopassa voi tehdä innovaatiota. Ilman henkilötietojen suojaa emme tule saamaan mitään kasvua aikaiseksi kyllä kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, mitä teollisuus tekee heidän, heidän henkilötiedoillaan, niin kuin pitääkin. Joten, kuten totesin, komissio ehdotuksessaan on pyrkinyt ottamaan huomioon tämänhetkisen asetuksen 95-46 suojan ja parantamaan sitä. Ja uskon, että tämänhetkinen suojan taso sitä ei saa vähentää. Joten tulemme katsomaan tarkistuksia tässä mielessä hyvin tarkkaan. Kiitoksia. Grazie. Ora la parola Mr. Kelly. Kiitoksia sitten herra Kelly. Loppupäätelmät viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Eh, thank you again, madam. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille pohjoille. Erittäin valideja vilpittömästi esitettyjä näkökohtia. Sana hämmennys mainit, käytettiin pari kertaa. Meidän velvollisuus on välttää hämmennystä. Vaarana on, että erityisesti kun kuluttajista on kysymys, monet heistä ovat hämmentyneitä liittyen siihen dataan, jota heistä on tarjolla, mitä sitä käytetään, mutta ratkaisu välttämättä ei ole lisävalidointi, vai selkeys. Ja sitä täytyy työstää. Kuluttajille täytyy tarjota selkeyttä heidän oikeuksien suhteen ja sen suhteen, miten dataa käytetään. Täytyy myös tarjota enemmän implisiittistä suostumusta. Kuluttaja tarvitsee sitä, sillä tämä myös johtaisi siihen, että ihmiset suostuisivat asioihin miettimättä mitään. Meidän täytyy miettiä järkevää käytännön ratkaisua, joka takaa sen tason, suojatasan, joka myös jo mainitsi jopa 95 tai jopa tiukempi taso, mutta selkeä ja käytännössä to- toimiva. Olin iloinen, että delegoidut säädökset mainittiin tässä. Me haluamme vähentää niitä määrän minimiin, koska delegoitujen säädösten määrä heijastaa, että työtä ei ole kunnolla tehty jossain määrin. Joitakin delegoitujen säädöksiä tarvitaan, mutta ei niin paljon kuin mitä komissio ehdottaa. Tämä yhden luukun lähestymistapa on jotain, mitä monet yritys maailman edustajat ovat sanoneet, että se on ratkaisevaa, jos haluaa Euroopan laajuista säätelyä. Yhden luukun säätely on järkevää, e- eikä sitä pidä liudentaa, laimeta niitä, se on se merkityksetön kysymys. Rekisterinpitäjä ja käsittelijät puolesta täytyy välttää hämmennystä. Pilar mainitsi sen selkeyttä tarvitaan, että rekisterinpitäjä käsittelee yhtä aspektia, käsittelee toista. Miksi ja miten? Ja tämä modus operandi lähestymistapa säilytetään, ja niin mennä pahasti pieleen. Yksi ehdotus, joka aiheuttaa pk paljon ongelmia, on tämä tietosuojaviranomaisen tietosuojan vastaavaan vaatimus. Se on liian vaativa tällä hetkellä. Monet yritykset ovat huolestuneet siitä. Meidän täytyy su- suhtautua käytännönläheisesti. Ja pitäisi, ei ole järkeä, että meillä joku mielivaltainen luku, joka on riippumaton käsitellyn datamäärästä. Se voisi olla matemaattisesti selkeä, mutta se ei ota huomioon yritysten luonnetta. Sitä täytyy työstää. Pari aluetta, jossa mistukset huolestuttavat meitä. Ja tänäkin kuulin tästä AMS-tapaamisessa. Jotkut osat rahoitussektoria ovat huolestuneita jostakin implikaatiosta, ja niin on myös terveyssektori. Sitäkin täytyy ajatella, ne käyttävät paljon dataa, Me saa joutua tilanteeseen, jossa meillä on ei-aiottuja seurauksia, jotka estävät ja haittaavat terveyssektoria ja rahoitussektoria, jolla on legitiimejä intressejä näillä alueilla. Olen tietoinen tästä ja otan nämä näkemykset huomioon. Joten lopuksi haluamme ylläpitää yksilön suojan mahdollisimman mahdollisimman voimakkaana, mutta emme halua haitata pekorjuksia, jotka ovat olemassa. Emme innovointiakaan niin tärkeää Euroopalla. Ja Eurooppa on ollut vähän jäljessä. Me voimme tasoittaa taas, tasapainottaa tilannetta ja kollegoiden ehdotukset ovat tervetulleet. Bene, ringrazio il collega Kelly. Abbiamo terminato. Hyvä, kiitän eh, kollega Kellyä. Tämä osa kokouksesta on nyt valmis. 21. helmikuuta on tarkoitus äänestää tästä. Nyt meillä on ministeri täällä paikalla. Ne, jotka aikovat lähteä kokoussalista, niin voivat tehdä sen nyt niin, että vältetään, vältetään tuota meteli sitten siinä vaiheessa, kun puhetta pidetään. Bene. Prima di tutto, grazie. No niin. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä lämpimästi, hyvä herra ministeri Pat Ravid. Hän on Irlannin viestintä, energia ja luonnonvaraministeri. Ja hän edustaa täällä Euroopan Euroopan neuvoston puheenjohtajavaltiota vuonna 2013 alkupuoliskolla. Annan teille puheenvuoron välittömästi. Olkaa hyvä. Madam Chairperson. Eh, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin minulle kertoa teille Iranin puheenjohtajakauden ohjelmasta itre valiokunnalle Euroopan parlamentissa – Vuosien ajan minä olen ollut mukana Euroopan parlamentin kanssa toiminnassa. Ja nyt ministerinä ja äsken valittuna jäsenenä olen hyvin tietoinen tästä tärkeästä roolista, joka parlamentilla on demokraattisessa prosessissa. Se, että jatket, luodaan avoimempaa ja demokraattisempaa Euroopasta unionia, joka on kansalaisten eduksi, on erittäin tärkeää kansalaisten vuoden aikana. Ja yhteydessä tekin energiaa ja viestintää myös. Irlannin puheenjohtajakausi katsoo positiivisella ja rakentavalla tavalla suhdetta parlamentin kanssa. Joka tapauksessa pyrimme olemaan avoimia puheenjohtajana, olemaan tehokkaita ja katsomaan tuloksia. Kunnioitan tämän valiokunnan kokemusta ja työtä jatkaa tätä hyvää suhdetta. Me olemme kiinnostuneet jatkamaan yhteistyötä teidän kanssanne, teidän, teidän puitteissanne. Ehdotukset, jotka ovat tehty aikaisemmissa kokouksissa, edustaja Sartorin kanssa, kuten myöskin Itävaliokunnan hyvä vierailu. Dublinissa on esimerkkejä tästä. Meillä on kolme pääalueet, jotka ovat vakaus, työ ja tulevaisuus. Ja pyrimme tässä takaamaan sitten, että Irlanti tekee tarpeelliset työntöt, jotta saamme taloudellisen vakauden, jotta saamme sitten lisää työpaikkoja ja pystymme näin kehittämään kasvua. Ja pyrimme myöskin luomaan luottamusta yhtenäismarkkinoisiin ja digitaalisen agendaan Euroopassa. Yhtenäismarkkinat ovat luoneet paljon etuja EUn yrityksille ja kuluttajille. Irlanti puheenjohtajavaltio aikoo edistyä näissä ehdotuksissa, jotka ovat ensimmäisen yhtenäismarkkinasäädöksen puitteissa tehty. Myöskin digitaalisten yhtenäismarkkinoiden täyttöönpano, kuten parlamentissakin on vaadittu oma-aloitteisesti. Sen lisäksi pyrimme katsomaan myöskin sitä haastetta tulevan yhtenäismarkkinasäädös kakkosen tekemisessä. Kilpailukykyinen eurooppalainen talous tarvitsee myöskin hyviä rakenteita. Tämän takia verkkojen Euroopan väline on meistä tärkeä tekijä julkisen ja yksityisen sektorin investoinneissa kuljetukseen, energiaa ja televiestintäverkkoihin. Nämä kaksi viimeistä asiaa jotenkin kuuluvat äh, oman ministeriöni piirin. Kypros puheenjohtajavaltiona sai energiasuuntaviivoista yhteisymmärryksen parlamentin kanssa. Tämä jotenkin Tästä voimme kiittää edustaja Correa Camposia esittelijänä. Sitten televisiosta suuntaviimeisestä Irlanti puheenjohtaja pyrkii saman neuvoston kanssa yhteisymmärryksen aikaiseksi. Vaikka tämä väline lopuksi riippuu kokonaisista monivuotisista rahoituspuitteista, mutta uskon, että puheenjohtaja valtion toiminta ei välttämättä riipu täysin sitä raha, summasta, joka on käyttävissä. Kyproskin sai huomattavaa ennistystä aikaiseksi tässä asiassa. Kuitenkin lisätyö tarvitaan useilla alueilla. Irlanti puheenjohtajavaltiona pyrkii myöskin viemään neuvoston kannat eteenpäin ja näin jatkamme neuvottelua sitten parlamentin kanssa myöhemmin tältä kannalta. Herra Tosanoskin Laustoluonnos on myöskin huomattu meillä ja huomannut myöskin, että parlamentin kannat on niin samanlaisia kuin neuvostossa esitetty kannat. Irlanti puheenjohtajavaltiona pyrkii viemään loppuun neuvottelut neuvostossa ja tämän jälkeen neuvottelut parlamentin kanssa, joten odotan innolla tapaamista herra Tosunovskin kanssa tänään myöhemmin. Ja voimme sitten katsoa hänen kanssaan, mikä olisi tehokkain tapa päättää tämä asia ensimmäisessä käsittelyssä. Täällä on kaksi muuta televiestintäasiaa, joissa aiomme saa myöskin yhteisymmärryksen aikaiseksi Kypros, Kyprosin puheenjohtajakauden trilogin jälkeen. Ensinnäkin julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttö. Tällä olisi myöskin mahdollisuus luoda työpaikkoja, jotta yksityissektorilla on pääsy julkisektorin tietoihin vähäisellä tai jopa ilmaiseksi, vähäisellä kuluilla tai jopa ilmaiseksi. Tällä voitaisiin luoda uusia innovatiivisia ja kansalaisille ja yrityksille tässä olisi myöskin huomattavaa hyötyä, ja se olisi auttaisi myöskin digitaalisen sisämarkkinoiden luomisessa. Ensimmäiset hyvin rakentavat trilogit Kyproksen puheenjohtajakaudella ovat jatkuvat, ja myöskin esittelijä Kalfinin kanssa olen sopinut neuvoston kanssa, että ensimmäisen käsittelyn sopimus voidaan saada aikaiseksi. Ja Irlanti puheenjohtajavaltiona pyrkii tähän. Toinen asia liittyy Enisaan, Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoon. Ja pyrimme vahvistamaan ja uudistamaan virastoa ja antamalla sen uudella mandaattikaudella, jos katsotaan myöskin kyberavaruuden turvallisuutta. Tämänhetkisen kauden aikana tai kausi tulee päättymään muutaman kuukauden päästä. Irlanti puheenjohtajavaltiona uskoo, että on tärkeää sekä neuvostolle että parlamentille saada yhteisymmärrys aikaiseksi tästä asiasta ja luomalla myöskin selkeys, jota tarvitaan Enisan tulevaisuuden suhteen. Sekä neuvosto että parlamentti ovat sopineet, että verkko- ja tietoturvallisuus sekä kybertapahtumat, kyberuhat ja niiden potentiaalinen uhka ovat sellaisia, että ei tarvitse eurooppalaisia toimia. Ja tämän takia olen tyytyväinen, että trilogi on sovittu tuleviksi päiviksi. Ja odotan innolla keskustelua tästä asiasta yksityiskohtaisemmin herra Chichesterin kanssa tänään myöhemmin. Turvallinen, luettava ja, ja helpot maksut verkossa ovat myöskin tärkeä osa eurooppalaista digitaalista yhtenäismarkkinaa. Ehdotettu säännös elektronisesta tunnistamisesta ja luottamuspalveluista on erittäin tärkeää. Irlanti on tietoinen tämän säädöksen tärkeydestä, mutta me tiedämme myöskin sen vaikeuden. Minä vähän aikaa sitten olin televisiosta ministerineuvostossa, missä ministerit ottivat esille muutamia heidän huolenaiheitaan. Nyt tuli selväksi, että te paljon yksityiskohtaista työtä vaaditaan vielä tietyissä asioissa, mutta olin rohkaistunut tästä laajasta tuesta, joka ehdotus sai. Takaisin ministerille, että puheenjohtajavaltio tekee astusta mahdollisimman käytännönläheisen ja tehokkaan. Pyrimme sanoisikin kesäkuun neuvostossa asian edistymään. Ja tässä yhteydessä olen tyytyväinen käymästä keskustelusta valiokunnan kanssa ja huomaan, että vastaavanlaisia huolenaiheita on täällä esille. Teidän heinäkuussa tehdyssä äänestyksessä voidaan katsoa, että neuvoston kannattaa myös tähän mukaan. Verkoston, verkkojen turvallisuus on tärkeää digitaalimarkkinoiden suhteen, ja se on myöskin tulevan kyberturvallisuusstrategian ytimessä EUlle. Me odotamme tätä, tämän strategian julkaisemista piakkoin, ja tähän tehdään myöskin lakiehdotuksia Puheenjohtajavaltio pyrkii edistämään tämän lainsäädännön eteenpäin viemistä. Ja tässä pyritään tukemaan yrityksiä, mutta myöskin antamaan luottamusta kuluttajille, jotta he voivat toimia enemmänkin verkossa ja luoda kasvua siellä ja taloista hyötyä tästä. Digitaalisia palveluja voidaan vain luoda silloin, kun infrastruktuuri on käytössä. Laajakaista verkon nopea luominen on tämän, tämän takia tärkeää. Me ymmärrämme, että tämän luomisen kulut tullaan sitten ilmaisemaan tämän vuoden ensimmäisellä äh, neljänneksellä. Meillä on oma suunnitelmamme, joka luotiin elokuussa 2012 laajakaistan suhteen. Tässä pyritään vähentämään juuri esteitä laajakaistan luomiseksi. Me odotamme komissiortusta innolla ja tulemme myöskin käymään keskustelua tästä tulevaisuudessa. Tulemme myöskin katsomaan tulevaehdotusta verkkoesteettömyydestä. Puheenjohtajavaltio pyrkii tukemaan ehdotusta, joka on erittäin tärkeä vuonna 2013, joka on kansalaisten vuosi. Tämän ehdotuksen tekeminen on tärkeää koska juuri viime kuussa komissio teki digitaalista agendasta väliraporttinsa. Ja tämä on tärkeää siinä mielessä myöskin, että voidaan pysyä kansainvälisen kilpailun. Tulemme tukemaan tämän esityksen päätelmiä. Tämän puolelta on myöskin digitaalisen agendan kokous ensi vuonna Dublinissa kesäkuussa. Toivottavasti monet parlamentin jäsenet ovat paikan päälle. Puheenjohtajavaltio tekee yhteistyötä tiukasti komission kanssa tämän tapahtuman valmistelussa. Ja tiedän, että keskivälin raportti katsoo myöskin tämänhetkisiä tapahtumia. Minä itse energian alan vastaavana katson synergiaa tähän. Ja myöskin huhtikuussa tulee komission tiedonanto energiateknologian tulevaisuudesta Euroopassa. Tässä tiedonannossa katsotaan energiateknologian tulevaisuutta horisontti 2020 prioriteettien puitteissa. Vähähiilistä energian tulevaisuutta Energia 2050 tiekartan puitteissa ja myöskin tulevaa tiekarttaa tähän. Ministerit ovat keskustelua tästä, keskustelua tästä asiasta kesäkuun energianeuvostossa Luxemburgissa. Energiansämarkkinoiden luominen on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa energia-energiatavoitteet ja antaa todellisia etuja EUn energiakuluttajille, kotitalouksille ja yrityksille. Sisämarkkinoiden tiedonannolle tulemme katsomaan sitä hyvinkin tarkkaa meidän helmikuun energianeuvostossamme, joka antaa sitä tietoja toukkuun energi- Eurooppa-neuvostolle, jossa katsomme tätä asiaa jatkossa. Ja voimme antaa sitten neuvoston päätelmät kesäkuun energianeuvostossa, jossa ministerit hyväksyvät sen. Sisäenergiamarkkinat, sillä on huomattavaa potentiaalia ja olen hyvin kiinnostunut kuulemaan tämän valiokunnan kannat tiedonantoon ja erityisesti professori Pusekin suunnitelmat omaan lausunnossa liittyen meidän erotukseemme. Kyproksen puheenjohtajakauden hyvän menestyksen jälkeen meidän tavoitteemme verran tapahtuvan poraustoiminnan suhteen tuottaa sen kanssa nopeasti yhteisymmärrys parlamentin kanssa, ehkä ennen ensimmäistä energianeuvostoa 22. helmikuuta. Tapasin esittelijän Ivo Beletin viime toukokuussa ja molemmat ovat sitä mieltä, että voisimme löytää yhteisen kannan tärkeä eurooppalainen tavoite on myöskin vähähiilisen talouden luominen ja antaa näin tukea kasvulle, innovaatiolle, kilpailukyvylle, työpaikan luomiselle, energiaturvallisuudelle ja ympäristön laadulle. Uusiutuva energia on tärkeässä roolissa meidän tulevalle energiallemme. Vähähiilinen talous on tärkeää myös. Vähän aikaa sitten julistettu, tehty direktiivin luonnos, katsotaan maankäyttöä biopolttoaineille ja bionesteille, on tärkeä aihe, joka katsoo monia politiikan alueensa. Tässä katsotaan myöskin pitkän aikavälin kestävää kehitystä ja biopolttoaineen käyttöitä ja myöskin ne mahdollisia negatiivisia käyttöjä, vaikutuksia maailmanlaajuisen elintarviketuotannon suhteen. Direktiivi katsoo energia- ja ympäristöneuvoston asioita, antaa sitten osviittaa helmikuun energianeuvostolle ja maaliskuun ympäristöneuvostolle. Meidän tavoitteena on luoda edistymiskertomus molemmille neuvostoille kesäkuussa. Tämä antaa sitten Liettuan puheenjohtajavaltuuden kaudelle hyvän perustan keskusteluille neuvotteluihin parlamentin kanssa. Kestävyysasioihin, nestemäisiin biopoltteisiin on tärkeää katsoa tässä yhteydessä myöskin biomassan kestävyyttä yleisesti. Puheenjohtajakaudellaan komissio tekee kestävyyskriteereistä direktiivirtuksen biomassaan liittyen. Me tulemme käymään aktiivista keskustelua tästä. Komissio tekee myöskin tämän ohja, pohja-asiakirjan uusiutuvista energiatukijärjestelmistä ja tukijärjestelmistä, jotka, jotka on tehty vuonna 2019 uusiutuvien energialähteiden direktiivin pohjalta. Toisella vuosipuoliskolla meidän kaudellamme olen huomannut, että herra Reul on tehnyt äh, lausuntoluonnoksen uusiutuvien energialähteiden tämänhetkisistä haasteista ja mahdollisuuksista. Nämä, näissä kahdessa asiassa odotan innolla keskustelua kaikkien kolmen toimielimen kesken Euroopan unionin energiamarkkinoiden tulevaisuudesta. Yksi tärkeä alue Irlannin puheenjohtajakaudella on myöskin teknologian muutokset. Että sallitaan unionille niin se, että meidän vuonna 2020 energiat tehokkuustavoitteet saavuttaa. Haluan onnitella herra Turmesia työstä, jota hän on tehnyt energiatehokkuusdirektiivin läpiviemiseksi Tanskan puheenjohtajakaudella. Jatkossa pitää nopeuttaa ja syventää investointeja siinä, että jäsenvaltiot voivat paremmin saavuttaa energiatehokkuustavoitteensa. Me tarvitsemme tähän investointeja. Me tarvitsemme mahdollisuuksia älykkäisiin energiajärjestelmiin, energiamittareihin ja tästä tulemme keskustelemaan sitten huhtikuun energi- epävirallisessa energiaministerineuvostossa Dublinissa. Puheenjohtajavaltiolla on myöskin tärkeä rooli ulkoiset energiasuhteet. Kun katsotaan haasteita, meillä tällä hetkellä on energiassa ja ilmastonmuutoksessa, tarvitsemme vakaita ja avoimia energiamarkkinoita, että voidaan taata energian turvallisuus. EU pitää tehdä yhteistyötä ottaakseen huomioon nämä pitkän aikavälin haasteet. Meidän pitää tehdä työtä yhdessä, solidaarisesti, jotta voimme saada kansainvälisesti parhaat tulokset aikaiseksi. Tässä yhteydessä tuen herra Herzogin mietittyä ulkoisesta energiayhteistyöstä. Me pyrimme tässä katsomaan yhteisiä toiminnan alueita, kuten puhdasta energiaa, talouskasvun luomista, työpaikkojen luomista ja ilmastonmuutosasioita ja energiatarjonnan monimuotoistamista. Odotamme myöskin keskustelua eri kansalaisten, kansalaisten teemojen suhteen kesäkuun energianeuvostossa. Me tulemme omaan toimikenttääni energiaministerinä Tiedätte, että myöskin energianeuvostossa käsitään ydinenergia-asioista. Ja kesäkuun energianeuvostossa Ettinger tulee kertomaan tästä lisää. Mutta myöskin Erra Tysterin esitys ydinvoimaloiden alasajosta ja mistä Kramerin ydinturvallisuudesta tehdyt mietinnöt ovat hyvin tärkeitä tässä yhteydessä. Ja me tullaan oma energianeuvosto, Euroopan neuvostomme 22. toukokuuta tähän asiaan liittyen. Tämä on osoittaa, kuinka tärkeää energiapolitiikka on kestävän kasvun ja työpaikkaluomisen suhteen. Ja olen varma, että sisä, energian sisämarkkinoiden luominen tulee auttamaan tässä. Puheenjohtajavaltio tulee tekemään yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta voidaan antaa selkeää energiaa politiikkaa tulevaisuudelle. Ja ennen kuin päätän esitykseni, hyvä puheenjohtaja, haluan esittää vielä muutamia tapahtumia Dublinissa ensi vuonna. Epävirallinen energiaministerineuvosto huhtikuussa. SET-suunnittelukonferenssi toukokuussa. Digitaalisen agendan kokous kesäkuussa. Ja jos tämän valikunnan jäsenet haluat osallistua, tietenkin osallistua sinne. Lopuksi me pyrimme toimimaan tämän hyvin kiireellisen Irlannin puheenjohtajakauden aikana tehokkaasti. Ja toivottavasti näin voi myöskin saada yhteisiä tavoitteita aikaiseksi digitaalisen yhteiskunnan eteen. Ja energiataholla tulemme luomaan yhtenäiset energiamarkkinat, jotta voidaan saada toimitusvarmuus taattua ja luoda kestäviä työpaikkoja ja kasvua ja kilpailukykyä ja samalla myöskin suojella ympäristöä ei pelkästään vuonna 2020, mutta myöskin sen jälkeen vuonna 2030 ja aina vuoteen 2050 saakka, kun pyritään mm, liidettämään talouteen. Otamme innolla yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa ja teidän parlamentin kollegoiden kanssa. Ja voimme yhdessä keskustella tavoitteista tällä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin tyhjentävästä ja täsmällisestä esityksestä. Aloitamme nyt ensimmäisen puheenvuorokierroksen. Annan puheenvuoron ensin ryhmien vastuuhenkilöille, sitten voitte vastata niihin ja niin sitten muut. Ensimmäisenä Rova Del Castillo. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, herra ministeri. Olemmekin jo Dublinissa tavanneet. Tämä valiokunta teki sinne matkan ja joskus toistakin olemme täällä Brysselissä, tavanneet ennen Irlannin puheenjohtaja kauden alkamista ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että niin kuin aina tästä valiokunnasta tulette löytämään hienon yhteistyöelimen, mitä tulee niihin asioihin, joista te vastaatte ja joissa parlamentissa vastaa tämä valiokunta. Kuten puheenjohtaja sanoi, olitte hyvin täsmällinen ja selkeä puheenvuorossaan. Haluaisin tästä kiittää. Käsittelitte näitä aiheita, jotka tulevat esille tällä kaudella. Haluaisin viittata ainoastaan lainsäädännöllisiin asioihin, koska täällä on monia asioita, jotka ovat kyllä hyvin tärkeitä mutta ne eivät ole lainsäädännöllisiä ja näin ollen nämä asiat kyllä muokkaavat mielipiteitä pitkällä aikavälillä ja ovat hyvin tärkeitä, kuten energian sisämarkkinat, mutta nämä lainsäädännölliset kysymykset, joita Irlanti tällä kaudella aikoo käsitellä, nimenomaan televiestintä alalla, niin täällähän on tämä eh, verkkojen Eurooppa-kysymys, infrastruktuurit eh, ja niiden kehittäminen, joten, jonka kautta voidaan saada aikaan uuden sukupolven verkostoja ja nopeuttaa viestintää ja niin edelleen. tässä valiokunnassa meillä on vähän sellainen vaikutelma, että joudutaan tekemään suuria uhrauksia erityisesti televiestintäinfrastruktuurin alalle ja siinä mielessä pelkäämme, että se jää vähän pikkuveljen osaan energian jälkeen ja erityisesti liikenteen jälkeen, joten siksi onkin hyvin tärkeää, että Irlanti puheenjohtaja valtiona tekee suuria ponnisteluja tämän eteen. Tästä olisimme hyvin kiitollisia. Sitten toinen kysymys, joka pitäisi ratkaista puolen vuoden aikana, koska Enisa se on erittäin tärkeä asia. Ymmärrän kyllä, että täällä on sellaisia aiheita, jotka eivät kuulu teidän vastuualueeseenne, mutta ne kuuluvat tämän valtiokun, valiokunnan valtuuksiin ja ne liittyvät myös digitaaliyhteiskuntaan ja jossakin tapauksessa energiaa kysymykseen ajatellut erityisesti kahta asiaa. Yksi niistä koskee sähköistä tunnistamista, todentamista. Tämä liittyy digitaalisiin markkinoihin ja tämä on todella meille tärkeä, se on lainsäädännön teksti. Sitten toinen tärkeä asia koskee komission ehdotusta päästövähennyksistä. Tämähän liittyy sekä teollisuuteen että ympäristöön. Me käsittelemme sitä, koska täällä on teollisuus meidän alanamme, mutta myös tänään kolleganne teollisuusministeri tulee puhumaan kanssa, ne voimme keskustella siitä. Joka tapauksessa nämä ovat aiheita, jotka ovat sellaisia, että vaikka ne eivät aivan täysin teidän salkkuunne sovikaan, niin sekä tämä sähköinen autentifiointi että myös komission backloading, niin haluaisin pyytää teitä kiinnittämään näihin erityistä huomiota. Haluaisimme tietoa siitä, kuinka yhteiset asemme edistyvät ja haluaisin omalta puoleltani ja ryhmän puolesta kiittää teitä eh, hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Grazie la collega del Castillo, la parola collega... Kiitoksia sitten Valitsytis, olkaa hyvä. Ačiū gerbiamą pirmininkę, ačiū gerbiamas už tokį Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeri erittäin yksityiskohtaisesta puheenjohtajamaan ohjelmasta. Tiedät, että Liettua on tulossa illan jälkeen tehtäviin. Vuoden 2014 jälkeen täytyy viedä loppuun sisäiset energiamarkkinat ja 2015 mikään jäsenmaa ei enää saa jäädä Euroopan siirtoverkon ulkopuolelle, mutta nykytilanne on hankala. Tähän tarvitaan paljon investointeja ja tämä ei ole kauhean houkuttelevaa yksityisille investoijille, joten kysymys on, josko tämä sopimus ja josko nämä strategiset tavoitteet ovat saavutettavissa teidän puheenjohtajakaudella, Liettuan kaudella tai jollain muulla ohjelmassa että paljon puhun energiasta, digitaalinen agenda, telekom, edistys näillä alueilla on tärkeää. Mutta käytännön kytkökset maakaasu- ja sähköverkostossa ovat hyvin tärkeitä, sillä vaihtoehtojen puuttuessa näistä resursseista tulee myös poliittisia. Tällä, tällaisella päätöksellä on vaarana heikentää joidenkin maiden kilpailukykyä, tarkoittaa erityisesti Baltian maita. Joten haluaisin kuulla energiaa yhteistyöstä EU-tasolla. Voisitteko täsmentää, miten aiotte saavuttaa nämä tasot, tavoitteet? Ja oletteko samaa mieltä, että suurin ongelma tällä hetkellä energiasisämarkkinoiden toteuttamisessa on sähkö- ja maakaasuverkoston fyysisten yhteyksien puuttuminen. Grazie. La parola la collega Andersdotter. Kiitoksia sitten kollega Andersdotter. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. On erittäin rohkaisevaa, että Irlanti haluaa keskittyä digitaaliseen toimenpidepakettiin ja sisämarkkinoihin. Mutta kansalaiset alkavat kuulla huhuja neuvostosta ja myös parlamentissa käydään keskusteluja, että, e- että tietosuojan taso heikentyy vakavasti tänä keväänä. Ja tämä aiheuttaa paljon huolta. Vaarana on, että kuluttajien luottamus yrityksien viranomaisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja oike- perusoikeuksien suojaan heikkenee. Irlanti on neuvostossa ehdottanut, että ne, jotka tuota luottamusta rikovat, että niihin ei kohdistu seuraamuksia, että, että 95 direktiivin legitimi intressi on Irlannissa tulkittu niin, niin että meidän oikeus yksityisyyteen viestin semmoissa kuin business, business Monet tarkistukset asetuksessa eivät anna mitään ää, oikeuksia tai informaatioautonomiaa. vaikka on rohkaiseva, että Irlanti haluaa keskustua näihin älykkäisiin verkkoihin. Osa näistä hallit- tarkistuksista tulee Yhdysvaltain hallituksen ää, tukemasta amerikkalaisesta yhteisöstä, joka kerää älyverkosta tietoa ja erittäin yksityistä syyttä että heikentävällä tavalla, vaikka me tiedämme, että eurooppalaisia jotka kykenevät keräämään älyverkosto-tietoa yksityistä suojelevalla talolla, kuten täällä kuulemisessakin olemme saaneet tietää, joten halusimme kuulla lisää perspektiiviä näistä kysymyksistä ja miten te pyritte tietosuoja ratkaisun löytämiseksi EU:ssa, joka on ystävällinen EUn omille yrityksille ja kansalaisillemme ja tukee sitä luottamusta, jonka kansalaiset ovat osoittaneet meitä kohtaan, jotta heidän perusoikeuksiaan suojeltaisiin. Grazie. La parola Chichester. Prego. Kiitoksia sitten Chichester, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. And, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hyvä, kiitoksia mm, ministeriöiden debatin tulosta. Hyvä taas nähdä teitä. Niin, meillä on myöhemmin keskustelu sitten Enisestä, Enisasta, joten emme nyt tähän asiaan sen enempää. Kun muuta tulee vain, että me olemme ratkaisuvaiheessa neuvotteluissa jotenkin tämä varmistuu, jos neuvosto hyväksyy kaikki parlamentin vaatimukset. Mutta mitä oikeastaan halusinkin sanoa energiaan liittyen. Meillä on hyvin kunnianhimoisia ohjelmia ja energia on hyvin kunnianhimoista eurooppaisella tasolla sisämarkkinoiden suhteen, vähähiilisen talouden edistäminen ja niin edelleen. Mutta kaikki tämä vaatii huomattavia, valtavia investointeja vaikka, vaikka älymittareihin tai verkkoihin, tai vaikka, että parannettaisiin tämänkin hetkisiä verkkoja, että uusiutuvat energialähteet pääsevät paremmin verkkoon sisälle. Ja voitteko miettiä sitä, sitä, että voitaisiin ehkä lisätä rahoitusta tälle infrastruktuurille näin aikoina, kun talous on muuten kyllä vaikeuksissa. Eikä tuen näitä prioriteetteja, joita te täällä esititte, mutta haluan vain todeta, että oletteko ajatelleet tätä, kuinka rahoitus saadaan hoitumaan. Grazie, collega Chichester. Dopo... Kiitoksia, kollega Chichester. Tämän ensimmäisen puheenvuoro kierroksen jälkeen poliittisten ryhmien edustajien taholta annan teille vastausvuoron, sitten muut kollegat saavat puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kollegoille, jotka ovat ostaneet, ottaneet esille erittäin tärkeitä kysymyksiä. Olen kiitollinen, että tarjota yhteistyötä puheenjohtajalle estyslistamme puitteissa. Lähes jokainen viittasi energian sisämarkkinoihin ja edistykseen sillä alueella, jota vaaditaan. Takaraja tuijottaa meitä silmiin. Se on hyvin pian. Ja komission arvioinnin pohjalta selvää on, että paljon te- toimenpiteitä on vielä, johon pitää ryhtyä sat- yli sata sellaista. Yli 20 on sellaisia, joita jäsenvaltioiden pitää toteuttaa. Joten tämä on iso, iso haaste, mutta yhdessä asiassa olemme samaa mieltä. Me jaamme vakaa. Me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy edetä mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman pi- pitkälle sisämarkkinoiden täytäntöpanossa, vaikka se merkitsee sitä, että meidän pitää suunnitella markkinat vastaamaan erittäin hankalia kysymyksiä, kuten säätelykysymyksiin. Ja infrastruktuuri voi sitten joutua odottamaan myöhempään. Rova del Castillo. ja herra Chichester tarttuvat johonkin noista haasteista. Totta on, että vaadittavat investoinnit ovat valtavia. Onko vaikea yhteensovittaa EUn johdon julkilausuma, joka mukaan keskitytään kasvuun ja työpaikkoihin, ja sitten ei ryhdytä toimenpiteisiin, jotka todennäköisesti luovat työpaikkoja ja kasvua aikana, jolloin ainakin euroalue on lamassa. Ei niin, että investointeja olisi tarjolla. Kysymys on, miten kanavoidaan varat tuottaviin investoihin esimerkiksi energiasektorilla. Telekom-alueella on paljon näyttöä, että yksityinen sektori on valmis osallistumaan. Energiasektorilla tämän monimutkaisempaa. Tämä liittyy kysymyksiin, jotka koskevat maakaasun ja sähkön verkostojen aukkoihin. Projekti joukkolainojen suhteen haluaisin etämässä konkreettisia ratkaisuja siinä. Ei ole niin, etteikö rahoitusta olisi. Kyllä on siitä, miten aloilla, kuten energia, jossa läpivientiajat investoinnissa ovat niin pitkiä, vuosikymmenen pituisia, meidän täytyy tarjota mahdollisimman paljon varmuutta investoijille. Jos on epäilyksiä Euroopan energiapolitiikan suunnasta. Jos investoijat ovat epävarmoja siitä, josko suunta muuttuu jossakin tärkeässä ulottuvuudessa, investointitodennäköisyys laskee. Joten tärkeää on, että ryhdymme niihin todettuihin puuttuviin toimiin, jotka komissio on tunnistanut. Ja luomme mahdollisimman pitkälle varmuutta. Tässä on paljon vaikeita asioita, jotka ovat haasteita. Rodel Castillo ja muut herättävät kysymykseen CFstä, tästä eurooppalaisesta välineestä, Euroopan yhdistämisvälineestä, verkkojen Euroopasta. Minä en tiedä, mikä tulos Äh, rahoitusnäkymiä keskustelusta tulee. Helmikuussa tiedämme, tuleeko parannuksia, mutta olisi sääli, jos verkkojen Eurooppa-välineeseen investoitaisiin vähemmän. Koska siinä meillä on väline käyttää julkisia varoja yksityisten investointien rinnalla – ja yhdistää jotakin niistä aukoista, joita olette tunnistaneet. Usein fyysistä infrastruktuuria ei ole. Mutta tämä on tuota, se luo taloudellista toimeliaisuutta, työpaikkoja ja toivottavasti keskipitkällä aikavälillä tarjoaa kustannustehokkaampaa energiaa ja televisiota ei ainoastaan kansalaisille – Yrityksellekin. Osapi puhuja viittasi Enisaan verkkovirasta. Olen herra Chichesterin kanssa samaa mieltä, että nyt ollaan ratkaisevassa vaiheessa. Odotan vastaisia keskusteluja tänään, mutta kysymys on ajasta. Ja että teemme päätöksen nopeasti tai mandaatti vaarantuu. Ymmärtääkseni heillä oli tekninen kokous ja ymmärtääkseni ja edistystä tapahtui. Mikä tarkoittaa, että ratkaisu on tullut. Mutta ehkä me voimme ratkaista loppukysymykset tehokkaasti. Me tiedämme, miksi isän rooli on tärkeä kyberuhkien maailmassa. Ja miksi kyberturvallisuus ja luottamusjärjestelmiin on niin tärkeät. Rova dottera, joka ymmärtääkseni on maamme jalkapallojoukkueen fani. Me ei valitettavasti ole Grove Parkissa finaalissa ennen kuin illan puheenjohtajakauden jälkeen, mutta jos haluatte puheenjohtajakauden jälkeen yhteyttä, niin mielelläni järjestän teille, teille liput. Ja herra Kelly on Geli jalkapalloyhdistykseen entinen puheenjohtaja ja hän onnistui varmaan saman liput. Ymmärrän huolenne tietosuojelusta. Ovat tällä pääasiassa minun vastuulla. Ne ovat oikeus- ja sisäasia valiokunnan ja kollegani oikeusministerin harteilla. Olen perillä Euroopan parlamentin viimevuotisesta päätöslauselmasta. Tietosuojan ja yksityisen suojan merkityksestä digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa. ja yritykset ja kansalaiset, jotta ne suhtautuisivat luottavaisesti e-kauppaan suhteen. Nämä kysymykset, jotka liittyvät yksityiseen ja tietosuojaan, ovat ydinkysymyksiä. Kuten sanoin, tämä ei ole minun ydinvastuuta. Olen puhunut Miltsakin kollegani oikeusministerin kanssa, joka suoraan asian kanssa on tekemisissä. Puheenjohtaja, onko liian pitkään? Onko kysymys, joka, joka olen missannut? E-identifikaatio, e-allekirjoitukset. Se on luultavasti substantiaalisin kysymys Telekon puolella. Ja haluaisimme edetä mutta en halua vaikuttaa sinisilmäiseltä. Ymmärrän, että vaikeita kysymyksiä on ratkaistavana. Parlamentti ei tätä käsitellä ennen kuin vuoden puolessa välissä. Tässä välillä meillä on paljon työtä tehtävänä, että neuvostoon kanta etenisi, ja me olemme sopineet tusinaista työryhmäkokouksia tällä alueella toiveena, että me pääsemme neuvoston kantaan. Mutta se on vaikeaa, koska eri jäsenmaat lähestyvät asiaa eri taustoista. Jotkut järjestelmät ovat edistyneempiä kuin toiset. Pitääkö pörkeäksiä uudelleen? Nämä ovat isoja kysymyksiä. Mutta tämä on Mehevin kokonaisuus Telekon puolella. Ja me odotamme parlamentin syötettä, mutta ja pyrimme rohkaisemaan neuvostoa luomaan kantansa. Kiitos. Grazie ministro. Passiamo ora. Kiitoksia. Sitten seuraava puheenvuorokierros. Ensimmäisenä kollega Vidal Quadras, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair, and thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille, että tulit tänne paikan päälle. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni teitä positiivisesta vallankumouksesta taloudellisen tilanteen suhteen Irlannissa. Tiedätte, on paljon ystäviä täällä parlamentissa. Ja samalla tavalla te olette myöskin malli meille talouspuumin aikana. Toivottavasti voimme käyttää teitä myöskin näinä kovina aikoina mallina meille muille. Kuinka päästään elpymisen tielle. Joten kiitokset tästä. enää ole kysynyt tätä yksityiskohtaisesti suhteesta näihin eri lainsäädäntöaloitteisiin, joita on tekeillä, joiden kanssa tulemme sitten tapaamaan teitä Irlannin puheenjohtajakaudella. Mutta voisitko kertoa meille yleiskuvanne tai, tai yleiseen kuvaan eurooppalaisten kuluttajien ja teollisuuden puitteissa energiapolitiikasta, että tässä vedetään vähän liian monesta narusta yhtä aikaa. Liian paljon tavoitteita, liian monta politiikkaa, liian monta välinettä. Ja tavoitteiden, strategioiden ja muiden leviäminen ja lainsäädännön leviäminen aiheuttaa hämmennystä – ja aiheuttaa liikaa taakkaa, demokraattista taloudesta taakkaa ja byrokraattista taakkaa taloudellemme. Ja voi jopa johtaa epäjohdonmukaisuuksiin politiikassa. Ehkä hieman yksinkertaisempi lähestymistapa, jossa katsottaisiin yksittäisiä tavoitteita, vaikka CO2-päästöjen vähentäminen tai yhteinen hiilivero, joko asiakaasi selkeä, kaikille sama, että jäsenvaltioille joustavuuden saavuttaa nämä tavoitteet sillä tavoin, joka on parhaiten soveltuva heidän omaan teollisuustilanteensa tai ympäristöönsä. Herra ministeri, eikö teistä tunnu, teistä tunnu, että tarvitaan energiapolitiikkaan lisää järjestystä? Olen Mr. Kelly, prego. Yksi sitten herra Kelly, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair and President in Office. Kiitos, rouva puheenjohtaja, kiitos puheenjohtaja edustaja. Vaikka herra Rabbits ei ole omasta poliittisesta puolueesta, niin Useimmat irlantilaiset sanoisivat, että, että hän on yksi pätevimmistä, kaunopuheisimmista ja oikeudenmukaisimmista politikoista. Tämä näkyy jo hänen puheenvuorossaan tänään. Ja hän on tehnyt jo kovaa työtä roolissaan. Tanska ja Kypros ansaitsevat kunnioitusta myös kuten esittelijät, jotka ovat meille näiden asia kokonaisten kanssa. Hän mainitsi erittäin tärkeitä konferensseja meille Dublinin verkkojen Eurooppa-konferenssin. Olen iloinen, että komissio on pitänyt minua puhumaan siellä. Tällaiset konferenssit ovat erittäin tärkeitä suuntaviivojen hahmottamiseksi. Yksi asia, kollegamme Emilia Anders Dotter, varmaan lähtemättä varmasti me onnistumme saamaan hänelle geelijalkapallon loppuotteluun. Mutta hän otti sille tietosuojakysymykseen, joka on enemmän oikeusministerille kuin teille, mutta meillä oli tietosuojakeskustelu tänään ja olen esittelijänä tässä, tässä valiokunnassa valmistelijana. Ja täytyy toistaa, että emme voi sallia sellaista tilannetta, jossa me estämme älyverkkoa kehittämistä ylemmääräisillä tietosuojasäännöillä. Meidän täytyy olla perillä tästä. Meidän täytyy luoda innovointia ja kasvua. Tästä puhuit. Energian suhteen vain yksi kysymys. Laajemmassa näkökulmassa iso kysymys Euroopan unionissa on, että liian riippuvaisia tuonti fossiilisesta energiasta. Kysynkin ministeriltä, mitä voimme Irlannin pohjohtajakaudella tehdä saataksemme monimuotoisen energiatarjonnan ja energian huoltovarmuuden ja 2020 tavoitteiden saavuttamiseen uusiutuvien energialähteiden suhteen Irlannin pohjohtajakaudella kaikissa 27 jäsenmaassa. Olen perillä, että meillä on erilaisia tavoitteita ja tarpeita eri jäsenvaltioissa. Kiitos. Grazie, Mr. Kelly. La parola. Kiitoksia. Sitten äh, kollega Tosanovski. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já vás také vítám. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tuottaa teidät tervetulleeksi. Hyvä, että pääsitte tänne paikan päälle, vaikka tähän aikaan vuodesta on vaikea saada lentojakin tänne. Minä olen tietenkin laajakaista esittelijä ja odotan innolla tapaamista me tänään, me keskustella tästä kyseistä aiheesta yhdessä iltapäivällä. Ja minusta on oikein hyvää ja tärkeää, että Irlanti on nyt pitämässä EUn puheenjohtajan ja koska teillä on hyvin paljon kokemusta laajakaistasta ja IT-teknologiasta. Ja uskon, että tämä taustatieto on hyvin tarpeen, kun asiasta keskustellaan. Sitten toinen asia SET-ohjelmaan liittyen. Ottaen huomioon, että neuvostossa käydään hyvin monimutkaisia keskusteluja Kuinka näette tämän tulevaisuuden euro- verkkojen Euroopan välineen suhteen? Tuletteko hyväksymään verkkojen Euroopan välineen alkuperäisessä muodossa vai ette? Muistutte tästä säästöistä ja toisaalta pitää luoda myöskin lisää ja uutta viestintäteknologiaa, kehittää sitä. Uskotteko, että jäsenvaltiot tulevat mm, kokemaan ja hyväksymään tämän ohjelman? Vai onko tämä jonkunnäköinen pilottiohjelma tulevaisuudelle? Ja miten tähän saadaan julkista rahoitusta? alalla, joka on yleensä hyvin pitkälti yksityisen rahoituksen rahoittamaa. Tämä oli hyvin vaikea keskustelu täällä, täällä valiokunnassa, tullaanko tukemaan vai ei. Ja olen tyytyväinen, että hyväksymme ja tuemme sitä, että parasta ja uusinta teknologiaa käyttää, että voidaan asiassa edetä. Mutta odotan innolla keskusteluja sitten, ja kun keskustellaan vielä yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Kiitoksia. Grazie, Mr. Tuzanovski. La parola, madame. Kiitoksia, Tuzanovski. Sitten Ulskog. Olkaa hyvä. Eh, tack för ordförande och eh, väl... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne, ministeri Rabbits. Mehän olemme tavanneet aikaisemmin ja keskustelleet identifioinnista ja minä olen sen suhteen valiokunnan esittelijä. Me olemme hyvin samaa mieltä, että asia on sekä tärkeä että monimutkainen. Useampi valiokunta on osallisena tässä identifiointitunnistamistyössä. Se ei minua huolestuta. Uskon, että tulemme klaaraamaan yhteistyön hyvin. Sen sijaan haluaisin mielelläni kuulla, miten te näette neuvoston tilanteen – miten eri jäsenvaltiot näkevät mahdollisuudet edetä e-identifioinnin parissa. Ei niin, etteivätkö he näkisi samaa potentiaalia kuin me. Eli tällä on merkitystä työpaikoille ja kasvolle se, että meillä on turvalliset edellytykset e-kauppaan ja kansalaisoikeuksiin liittyviin palveluihin. Tässä on valtavasti potentiaalia, mutta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja kehitysasteessa, mitä tulee e-palveluiden hyödyntämiseen. Toinen kysymykseni käsittelee energiapolitiikkaa. Olen oikein iloinen, että teillä on niin kunnianhimoinen politiikka energiapolitiikassa myös uusiutuvan energialähteiden suhteen. Aikaisemmin totesitte, että pitkän aikavälin näkymät ovat niin tärkeitä, kun kentään uusia tai aika uusia markkinoita. Asian on niin, markkinoiden edellytykset täytyy tehdä erittäin selkeäksi, jotta yksityiset investoijat tulisivat uusiutuvien energialähteiden markkinoille – Tässä olen aika pessimistinen, koska me emme tee riittävän laajoja päätöksiä tällä alueella parlamentissa, ja tämä heijastuu myös kaikissa muissa päätöksissä. Ja sitä taustaa vasten esitän kysymyksen liittyen sekä e-identifiointiin, sähköiseen tunnistamiseen, että energiapoliittisiin päätöksiin, joita meidän pitää tehdä Tulemmeko me selveytymään niistä kunnianhimoisista aikatauluista, jotka olette asettaneet? Onko sille edellytyksiä? Onko työllisyyskriisi, onko kasvukriisi, onko heikentynyt kilpailukyky suhteessa muihin maailman osiin niin suuri, että tässä tulee, että hälytyskellot soivat ja että saamme aikataulu, joka on niin kunnianhimoinen kuin mainitsitte, ja joka saisi sitten myös jäsenmaat ja parlamentin mukaan, jotta kykenisimme aikaansaamaan tuloksia. Haluaisimme, että vähän ajattelisitte ääneen. Kiitos. Grazie. La parola collega Prodi, prego. Kiitoksia. Sitten kollega Prodi, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Ministro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille, herra ministeri, siitä, että olette täällä kanssamme. Uskon, että ongelmia on paljon, ne ovat monille aloille ulottuvia, mutta luotan kyllä henkeen hallituksessa, jossa ministerit tekevät yhteistyötä ja voivat todellakin sopia hyvinkin tehokkaasta yhteistyöstä. Aivan ensin tästä asiasta. Minua kiinnostaa paljon ilmastonmuutoksen hoitaminen ja, ja alueiden hoito tässä asiassa. Käsittääkseni tämä on mahdollista ainoastaan, mikäli järjestelmällisesti hyödynnetään alueella hajallaan olevaa uudistuvaa energiaa Uskon, että tämä on asia, jota voitaisiin pyytää joukkueelta, joka on tottunut tekemään yhteistyötä. Ajattelen viestinnän turvallisuutta koskevaa tiedon antoa. Uskon, että kaikki mahdolliset ponnistelut on tehtävä, jotta voitaisiin varmistaa verkkoturvallisuus hyökkäyksillä on mahdollista tehdä vahinkoa kokonaisille maille. Tämän kyllä näemme. Haluaisin nyt kysyä, voimmeko olla varmoja siitä, että, että tämä koskee vain turvallisuutta, koska näyttää siltä, että saattaisi olla sellaisenkin mekanismeja, joita on eri televisiointijärjestelmien mukaan, joiden kautta saattaisin saada tiettyjä tietoja ja välittää niitä aktiivisesti eteenpäin. Tähän haluaisin hieman rauhoittelua. Sitten vielä haluaisin pyytää, että myös neuvosto ja Irlanti puheenjohtaja valtiona toimisivat sen puolesta, että saataisiin rahoitusta todella eurooppalaisia infrastruktuureja varten myös Euroopan tasolla. Tämä olisi tärkeää unionin kehittämisen kannalta, mutta myös sen kannalta, että pääsisimme tästä kriisistä eteenpäin ja saisimme aikaan työpaikkoja. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Prodi. Seuraavana herra Bytikoffer, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kiitokset esityksestä, prioriteettien ja aikeiden esityksestä. Haluaisin ottaa esille yhden asian, jota te ette ottaneet niin esille, koska tähän liittyen ei ole kuinka montaa lainsäädäntöehdotusta tulossa. Mutta kuitenkin Uskon, että kyseessä on tärkeä asia. Keskustelu eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta näin yleisesti. Te positiivisessa mielessä totesitte, että tämä kysymys on jatkossa tärkeämmässä roolissa, mutta visio menestyksellisestä, kilpailukykyisestä, tukevasta eurooppalaisesta kilpailu- ja teollisuuspolitiikasta on tällä hetkellä kyllä kiistanalainen. Tänään kuuntelin britti pääministeri Cameronia ja hänen puhettaan. Siellä puhuttiin paljon kilpailusta ja kilpailukyvystä, mutta kuulosti siltä, että hän ei luota – innovatiivisen toiminnan ja kilpailukyvyn voimaan, joka perustuu sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin kestävyyteen. Ja tällä tavoin voi olla menestyksellinen, vaan hän odottaa toista tietä. Ja eurooppalaisessa lopparimaisemassa on myöskin hyvin erilaisia kantoja. Meidän teollisuutemmekaan ei ole kaikki ihan samaa mieltä asiasta. Sekä mitä tulee kysymykseen eurooppalainen ulkokauppa ja eurooppalainen teollisuuspolitiikka. Tässäkin on jopa protektionismisia tavoitteita näkyvissä. Tämän takia kysymykseni on se, että katsooko Irlanti pelkästään nyt vain tulevia näkyviä, vaan pyrittekö johtaa myöskin keskustelua siihen suuntaan, että katsottaisiin pitkän aikavälin vaikutuksia. No toivottavasti kysymykseni ei nyt johtanut teitä väärille urille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Rova Andres Varea, olka, Varea, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Eh, señor ministro. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, habla usted en su alocución de que... Kiitoksia ministerille, tervetuloa tänne. Sanottiin, että jotkut infrastruktuurit pitäisi jäädä odottamaan, ottaen huomioon rahoitusnäkymitilanne. Niin, niitä nähdään, onko varoja tarpeeksi vai ei. Verkkojen Eurooppa-väline, josta Pilar de Castillo mm, mm, sanoi, että sitä olisi huolellisesti käsiteltävä. Minä puhuisin samasta asiasta. Se, tämä välinehän ei tietenkään toimi ilman budjettia. Ja Tämän valiokunnan ja neuvostonkin tietojen mukaan budjettitilanne on sellainen, että alamäkeen mennään. Kysymykseni kuuluu, millaisia tavoitteita tai toimintasuunnitelmia Irlanti puheenjohtajavaltiona aikoo tehdä neuvostolle. Sitten teollisuuspolitiikasta. Tässä parlamentissa on puhutta sellaisesta politiikasta, jossa kilpailukyky ja työllisyyspaikkojen luominen on kaikkein tärkeintä. Kriisi on vakava työpaikkaa tarvitaan olemme nyt tämän keskustelun alkuvaiheessa, mutta haluaisimme tietää, mitkä teidän tavoitteenne ovat niin, että voisimme äh, pyrkiä todelliseen, realistiseen teollisuuspolitiikan ratkaisuun Euroopassa. Tässä kaksi kysymystä, niin kiitoksia. Kiitoksia äh, kollega Barea. Sitten muita puheenvuoroja ei olekaan pyydetty, joten annan ministerille puheenvuoron viimeistä osuuttanne varten. Olkaa hyvä. Thank you, um, thank you, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Koko joukko kysymyksiä. Herra Quadras, paljon kiitoksia ystävällisistä sanoista maatani kohtaan. Olemme varmasti edistyneet viime vuosina. En mitenkään haluaisi pullistella ja sanoa, että olemme jo päässeet pälkkähästä. Emme ole. Meitä auttaisi valtavasti, jos Euroopan manner alkaisi kasvaa ja ne maat, joiden kanssa käymme kauppaa. meidän täytyy kantaa pitkälti vastuu tästä luottokuplasta, joka kasvaa Irlannissa, kun rakennussektori romahti. Valtavasti verotuloja meni. Ja meidän täytyy nyt saada valtion budjetti tasoihin 85 prosenttia työstä on tehty ja olemme nostaneet isoja painoja, mutta se on ollut kivuliastakin kansalaisille. Usean parlamentin jäsen on nostanut kasvu- ja työllisyysteeman esille. Kasvu on ykköstavoite. Palaan tähän Andras Barehan ja muiden puheenvuoroyhteydessä. Rakarras, tertitte, että voisimmeko yksinkertaista energiapolitiikkaa. Hyvä luoja, jos voisimmekin. Olisin ensimmäinen tukijanne tuossa suhteessa. Joitakin asioita voi yksinkertaistaa. Energiapolitiikka tässä on hyvin monimutkaista. minä olin vähän eri asemassa keskustelemassa markkinoiden säätelymuutoksista, kun me lähestymme Euroopan mallia, mallia Tämä on erittäin monimutkaista, epäilemättä. Integroidut markkinat, ikävä kyllä, monimutkaistavat asioita enemmän kuin nyt. Mutta tuon sanottua, niin no selkeyttäkin on ja jotakin politiikan tavoitteita voidaan ymmärtää. Ne ovat ymmärrettäviä. Ja ne pysyvät keskiössä pitkään. Esimerkiksi sitoutuminen uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen. Ja laaja sitoutuminen energiasektorin hiiliriippuvuuden vähentämiseksi. Kysymys kestävyydestä. Kukaan ei ole esittänyt minulle kovaa kysymystä. Parlamentin hän ovat hyvin ystävällisiä. Kukaan ei ole kysynyt tavoitteiden asettamisesta vuoden 2020 jälkeen. Si- että neuvosto ei ole vielä lyönyt kantaansa lukkoon, mutta tavoitteet ovat toimineet hyvin. Ja ne ovat auttaneet investointien houkuttelemisessa uusiutuviin energialähteisiin. Ja täytyy tehdä selväksi, 2020 energiainvestointien suhteen on lähempänä kuin ajattelemmekaan. Ja jos meillä olisi, mä vähemmän selviä vuoden 2020 jälkeen, niin investointinäkymät heikkenevät. Eli tarvitaan varmuutta. Keskustelu on tietysti vasta alkanut. Mutta no, se on erittäin tärkeää. Se on yksinkertainen logiikka, joka liittyy kotoperäiseen uusiutuvaan energiaan tukemiseen. Ja energiatehokkuusohjelman tehostaminen on merkittävä, koska sillä on sitten vaikutuksena myös teollisuuden kasvu seurauksena. Arvan Barja esitti kysymyksen, jonka useampi jäsen on esittänyt liittyen rahoitukseen – Tiedämme, että tämä elefanttihuoneessa, josta puhutaan, on keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja se ei ole minun portfoliossani. Mutta kun Eurooppa kohtaa talouskriisin sellaisena kuin se nyt esittäytyy, Minun näkemykseni, että meidän ei pitäisi tehdä lisäleikkauksia. Se on minun preferenssini. minusta tällaiset instrumentit, kuten verkkojen Eurooppa-väline, niillä on iso painoksen annettavana. Alueella, jotka liittyvät esimerkiksi energiatehokkuuteen, meillä saattaa olla tarjolla luovia välineitä, jotka eivät vaikuta jäsenvaltioiden taseeseen. Me voi luoda instrumentteja yhdessä yksityisen sektorin kanssa, jotka eivät heijastu budjettivajeena. Eli milloin menokattoja on jäsenvaltiossa. Ja koetaan huolta, että vajat eivät kasva. On mahdollista luoda välineitä yhdessä yksityisen sektorin kanssa, jotka ovat heikenneet tuota tilannetta jotka mahdollistavat taloudellisen toiminnan jatkumisen. Investointirahoitusta on olemassa energiatehokkuusohjelman tukemiseksi. Terveys on yksi implikaatio ja kotien asumismukavuus ovat näkökohtia, mutta, mutta tämä asentamis- saneerauspotentiaali on iso. Sitä pitää miettiä. Olen samaa mieltä sen suhteen, mitä herra Kelly sanoi älyverkkojen ja innovaation roolista. Niitä ei pidä vaarantaa. Säännöllä ja astuksella ja byrokratialla – kysymys fossiilisten polttoaineiden tuomisesta. Tämä koskee lähes kaikkia jäsenvaltioita. Se on valtava kysymys. Huoltovarmuus on energiapolitiikan ytimessä. Aina sitä kokee huolta, kun on riippuvainen ulkopuolisesta tuonnista. Ja minusta tämä on vakuuttava argumentti kotoperäisten resurssien kehittämiseksi. Ja tässä kysymys uusiutuvista energialähteistä jälleen pompahtaa esille. Voimme tehdä paljonkin mielestäni riippuvuudestamme tuonti fossiilisista polttoaineista. Neuvoston parlamenttikomissio komissio meidän on tarkasteltava trendejä maailmalla tällä alueella. Tämä liuskekaasun löytäminen, se on dramaattinen vaikutus Yhdysvaltojen energiatarjonnalle ja myös energian hinnalle. Tämä on vielä ainakin esimerkiksi Euroopassa. Säätely esteet, joita on vaitettava jotta tällainen frakkaus, on tuottaminen on mahdollista. Sen suhteen olemme samassa vaiheessa kuin Yhdysvallat alkuvaiheessaan. Mutta geopoliittinen kartta muuttuu tätä myöten. Se, että Yhdysvallasta tulee omavarainen ja ehkä myöhemmin jopa energian nettoviejä – sillä tulee olemaan valtava vaikutus. Tästä täytyy tarkastella mielestäni Euroopassakin. Olen samaa mieltä herra Tosanovskin kanssa. Laaja, nopeat ja laajakasta yhteyksien merkityksestä me odotamme komission julkaisua tässä suhteessa, kuten pohjassani ohimennen totesin. Meillä on juuri ollut tämä kokemus Irlannissa. Meillä oli yli kuusi kuukautta työryhmä, jossa oli isompien telekom-yritysten johto, niin korkean johtaja, itse olin pohjohtajana. Ja tämä omistautuminen oli tuottavaa. Me opimme teollisuudesta ja teollisuus oppi hallituksesta asioita. tunnistamme esteitä, joita nopeammin ja tehokkaamman käytännöt tiellä on. Jotakin teknologiaa voidaan käyttää. Kokemukset ovat sellaisia, että voimme toistaa niitä kautta Euroopan. Ja digitaalinen strategia, johon komissio kiinnittää niin paljon huomiota, tämä laajakaista, laaja käyttäjänotto on hyvin tärkeää. Meillä on paljon mahdollisuuksia valmistautua seuraavan sukupolven pääsyyn. Samaa mieltä harjoitan Sonavaskin kanssa siitä, että budjetti on ratkaiseva. Ja meidän täytyy alkaa yhdistää tämä puhe kasvusta koodin tuntuviin toimiin. Ei ole mahdollista, että yhtäältä sanotaan, että meillä on kasvu- ja työllisyysagenda. Ja sitten tulosten välineille asetetaan rajoitteita. Ja minun olet täällä keskusteleminen herra Cameronin kannoista ja ja hänen kantansa merkityksestä irlantilaisena ministerinä. On edelleen tärkeää, että Iso-Britannia olisi unionin ytimessä, mutta ei ole minun puuttuminen yhdistyneen kuningaskunnan sisäisiin asioihin. Se on heidän asiansa. Tämä on kehitys, jota EUn johtaja voi jättää huomiota. niin tällaisen strategian avain. Se on avainasemassa työttömyyskriisin ratkaisemassa, joka vaikuttaa useimpiin jäsenvaltioihin kautta Euroopan. Tämä on erittäin vakava. Meidän teollisuusstrategiamme täytyy, sitä meidän täytyy uudelleen arvioida ja tukea sitä, jos me haluamme muuttaa työllisyyslukuja? Se on iso kysymys. Jos meillä on jäsenvaltiossa 50 prosenttia alle 25-vuotiaista on työttömiä, En niin täytyy ottaa se huomioon. nuorisotyöttömyys on kestämättömän korkealle. The, the wider discussions that have taken place about energy and Energiaarva Olskogin kommentit. Toivon ja uskon, että, että pohjatamaa ja maa ja neuvosto tulevat puhumaan toukokuun erityisestä neuvoston kokouksesta. Ja kollegat ovat yhteistä Van Rompuyn henkilöstön kanssa. Ja se tarjosi mahdollisuuden listata tulta pulrieisiin. Me ilolla tarttuisimme siihen. Sitten e-tunnistaminen – ei ole niin, että neuvostossa puuttuisi innostumista, intoa. Tähän mennessä keskustelu jäsenvaltiossa on tehnyt selkeäksi luottamuksen vahvistamisen merkityksen ja että vasta puolista, vastavuorosta tunnistamista pitää lisätä internetliikenne ja internetbisnes tuplaantuu joka kolme kaksi, toinen kolmas vuosi. Ei ole niin, että sitoutumuksemme olisi epäselvä, mutta kulttuurinen taustamme on niin erilainen. Jotkut jäsenvaltiot ovat merkittävästi sijoittaneet tähän, ovat hyvin pitkällä, jotkut eivät. Tämmöisessä on tunnistettu avainkysymyksiä, josta on keskusteltava lisää. Meillä on ollut siinä tusinaan työryhmäkokouksia Irlannin puheenjohtajakaudella. Se kertoo, kuinka vakavia asioita meillä on edessä. Poliittisesta sitoutumisesta, sitoutumista ei kuitenkaan puutu. Asia pidetään keskeisenä. En usko, että neuvoston kannat ovat kovin erilaisia kuin ne, joista me olemme yksityisesti keskustelleet tai että parlamentti on ilmaissut. Asiat, joiden kanssa painimme, ovat hyvin samanlaisia. Pidän edistymisen tällä alueella mahdollisena. Tämä monimutkaista tämä on ja vaikeuksiakin on. Herra Prodi ja muut ottavat esille asioita, jotka pitäisi nostaa neuvoston tasolle. Talouden strategia ja budjettikysymykset. Meidän pääministerimme Tishahin tavoite on, että nämä asiat olivat jatkuvasti esille neuvostossa. Ne ovat isompia kysymyksiä kohtaavat meitä. Kenet minä olen unohtanut, rouva puheenjohtaja? Lopuksi sanoisin kyberturvallisuudesta portista monesta syystä. Tiedätte, että komissio on julkaisemassa strategiapaperin kyberturvallisuudesta. Se tulee johtamaan direktiiviin. Ja se alleviivaa, miten tärkeää on päästä sopimukseen, jos mahdollista, silloin mahdollisimman nopeasti enissä kysymykseen. Tässä on yhteys. Olisi outoa keskustella isosta kyberstrategiakysymyksestä ja Elisa mandaatti raukeaisi. Tulen puhumaan teidän puolestani ja Chichester tulee puhumaan minulle neuvoston pohjohtajana tänään myöhemmin. Bene, grazie al ministro. Hyvä, haluaisin kiittää ministeriä läsnäolosta ja täsmällisistä vastauksista kollegoille. Meillä tulee myöhemminkin mahdollisuuksia tavata. Omalta osaltamme te tiedätte, että ITRE-valiokunta jatkaa kello 16. Kello 15 on koordinaattorinen kokous. Jatkamme kello 16, koska muuten ei saatu näitä toisen ministereitä tänne kokoukseen ajoissa. He tulevat vasta kello 17. Joten todella kello 16 jatkamme ITRIN valiokunnan kokousta ja kello 17 tulee kaksi muuta Iranin ministeriä. Kiitoksia ja näkemiin.